No niin. Ja tässä alussa kertoisin teille hieman eilisestä koordinaattoreiden kokouksesta. Ensinnäkin hyväksyttiin ehdotus laatia lausunto teollisuuden valiokunnassa siitä, kuinka päivittää tutkimuksen ohjelmia. Koordinaattorit EEstä tekivät vastuullisen ryhmän tähän ja Aldo Patricello nimettiin sitten esittelijäksi. Tämän lisäksi omalotteinen lausunto, jonka eh, joka edelleenkin kuuluu samalle valiokunnalle, eh, kuinka tehostaa rahoitusta sen suhteen, kun eh, puretaan ydinvoimaloita uusissa jäsenmaissa. EPLtä Marinesku nimettiin tämän aiheen käsittelijäksi. Tämän lisäksi kyselyhanki uusille jäsenille e, tilintarkastustuomioistuimessa Kyproksen ja Hollannin jäsenistä on kyse ja aikataulu esitettiin ja tässä siis lähdetään liikkeelle kesäkuussa 2010 heinäkuulle 2011 ja esittelijänä sitten eh, sosiaalidemokraatti. Tämän lisäksi hyväksyimme aikataulun liittyen siihen, kuinka esitellään tilintarkastustuomioistuimen vuotuiset uudet kertomukset. Ne esitellään eh, komissiolle marraskuussa virallisesti. Ja sitten 5. päivä 10. vierailu tarkastustuomioistuimella kaikki valiokunnan jäsenet voivat halutessaan osallistua. Ja tästä pyydetään ilmoitus, että voidaan sitten järjestää tätä matkaa. Tämän lisäksi hyväksyttiin lopullinen ohjelma, mitä tulee Kroatian valtuuskunnan matkaan. Ja tämän lisäksi hyväksyttiin toiselle vastuuvapautusesitykselle hyväksyminen ja tämä käynnistyy sitten heinäkuussa 2010 koskien Europolia. Ja päätettiin järjestää matka myöskin Unkariin. Ja keskusteltiin niistä jäsenistä, jotka osallistuvat matkalle. Sitten ei hyväksytty Saudin pyyntöä kysyä eh, parlamentin EU oikeudelliselta yksiköltä lausuntoa eh, muiden toimielinten valvontaan. Sitten koordinaattorit osittain hyväksyivät Hyvellin esittävän pyynnön kääntyä oikeudellisen yksikön puoleen kysymyksiin, jotka liittyvät eh, varainhoitoasetukseen tehtyjä tarkistuksia. Tämän lisäksi hyväksyttiin se, että Euroopan rekisteröitäisiin lopullinen äänestys eh, vastuunvapauskysymyksessä eh, sen sijaan, että tämä tehtäisiin päätöslasman osalta. Ja päätettiin puhemiehelle lähettää kirje, jossa ehdotettaisiin aina, kun täysistunto näistä äänestää, esitettäisiin virallinen pyyntö kaikille toimielimille, joiden läsnäoloa toivotaan ja sitten lopuksi muutettiin valiokunnan aikataulua ja tämä uusi aikataulu tullaan lähettämään kaikille jäsenille. Eli tässä nyt sitten se, mitä halusin sanoa eilisestä koordinaattoreiden kokouksesta. Jos ei ole kommentteja tähän liittyen, voimme siirtyä eteenpäin tärkeään osioon tämänpäiväisellä esityslistallamme, eli yhteinen kuulemistilaisuus talousarviovaliokunnan kanssa aiheena äh, varainhoitoasetuksen tarkistus. Ja haluaisin tässä vaiheessa kiittää kaikkia osallistujia, kaikkia läsnäolijoita. Ja heti tässä alussa toteaisin kaikille, kuinka tärkeä tämänpäiväinen aihe on, kun nyt nimenomaan varanhoitoasetusta ollaan uudistamassa. Kun siitä puhutaan, ei puhuta asiasta, joka koskee pelkästään eh, teknisiä aspekteja, vaan tämä asia on erittäin tärkeä, kun ajatellaan toimielinten poliittista elämää Euroopan unionissa. Ja se on myöskin tärkeä kaikkien eh, tahojen osalta ja tämä pitää paikkansa varsinkin tänään, kun EU:ssa on mukana jäsenmaita, e, jotka ovat varsin vakavassa taloudellisessa kriisitilanteessa. Eli kysymys kuuluu, kuinka julkisia varoja, EUn yhteisiä varoja voidaan käyttää. Tämä on yksi ydinkysymys, e, joka tulee hyvin ratkaista, kun halutaan saada talous terveelle pohjalle myös toimielimiä ajatellen ja kun pyritään vähentämään työttömyyttä ja välttämään sitä, sitä, että tapahtuu virheellistä varojen käyttöä. Esimerkiksi Olafin tutkimukset tai tilintarkastustuomioistuimen tutkimukset ovat osoittaneet, että joskus jopa petoksellista varojen käyttöä on ilmennyt ja korruptiotakin kun julkisten varojen käytöstä puhutaan. Ja talousarvon valvonta valiokunnan rooli muuttuu myös poliittisesti erittäin tärkeäksi, sillä sen tulee arvioida kustannushyötysuhdetta silloin, kun EUn varoja käytetään. Jos varo, varat on käytetty, niin tällaisessakin tilanteessa meidän on katsottava, ovatko hankkeet, joita julkisin varoin on rahoitettu, olleet sellaisia, että voidaan katsoa rahoitus järkeväksi joskushan hanke on voitu hyvin loppuun viety, mutta välttämättä se ei kuitenkaan ole poliittisesti tai sosiaalisesti ollut merkittävä tai tärkeä, näin varoja ei ole järkevästi hyödynnetty. Ja toinen tärkeä seikka, joka tämänpäiväisessä kokouksessa tulee muistaa, eli mahdolliset ehdotukset, joita tarvitaan sikäli kun mietitään, kuinka saada aikaan tasapainon esitys, kun sääntöjä toisaalta pyritään yksinkertaistamaan ja byrokratiaa purkamaan. Sitähän kaikki osapuolet toivovat, mutta toisaalta kuinka sitten kuitenkin mahdollistaa kunnollinen valvonta byrokratiaa, jos puretaan, niin se saattaa omalta osaltaan myös edesauttaa parempaa valvontaa koska valiokunta ainakin ja omissa monissa asiakirjoissa me olemme sen esiin tuoneetkin, eli e, nollatoleranssissa mentäisiin e, kun, e, mitä tulee petokselliseen toimintaan ja korruptioon, kun puhutaan julkisten varojen käytöstä ja toisaalta sitten avoimuutta ja tehokkuutta olisi myöskin lisättävä. Tämä on tärkeämpää nyt Lissabonin sopimuksen voimantulon jälkeen, koska se lisää Euroopan parlamentin valtuuksia ja näin myöskin talousarvevaliokunnan valtuuksia. Ja toisaalta se asettaa myöskin lisävelvoitteita jäsenmaille. On valiteltavaa todeta, että Euroopan komission ehdotus saatiin vasta viime viikolla. Ja tämä ei varmastikaan helpota töitä täällä tänään tai ylipäätään täällä valiokunnassamme aiheen tiimoilta. Ja yksi tärkeä kysymys, jossa me voimme miettiä, miten asioita viedä paremmin eteenpäin, eli miten parantaa eh, komission ja Olafin valvontatoimia ja tilintarkastustoimia myös eilen, kun komissaari Semeta oli täällä esittelemässä työohjelmaansa, niin hän myöskin painotti sitä, kuinka tärkeää on myös valiokuntamme kannalta eh, vahvistaa Olofin roolia. Ja tässä tärkeää on myöskin se, että 80 prosenttia varoista kuitenkin hallinnoidaan jäsenmaatasolla. Eli varsinainen hallinnointi eh, hoidetaan jäsenmaatasolla ja joskus aluetasolla näissä, mutta kuitenkin varsinainen poliittinen vastuu on komissiolla. Ja niinpä olennainen keskeinen kysymys on seuraava. Mikä on vastuu jäsenmaissa? Eilen komissaari Semettalle tämän kysymyksen esitti, mutta hän ei selkeää vastausta antanut. Toivottavasti tänään saadaan vähän selkeämpiä näkemyksiä tähän asiaan komission suunnalta. Eli mitä Euroopan komissio aikoo tehdä silloin, jos joissain jäsenmaissa jatketaan käytäntöjä, jotka loukkaavat määräyksiä sen suhteen, miten julkisia varoja voi käyttää. eli kuinka puuttua korruptioon ja eh, rikollisen varojen käyttöön. Minkä tyyppistä sanktiomenettelyä Euroopan unioni on ajatellut eh, toteuttaa jäsenmaiden suuntaan? Me talousarviota valvona valiokuntana katsoimme tärkeäksi tämän eh, kansallisen hallinnointijulistuksen esittämisen ja nimenomaan tässä jonkinlaista sanktiomenettelyä, jos sääntöjä ei ole noudatettu kunnolla. No ehkä perusperiaatteita tässä kannattaa mennä esittelemään, mutta kuitenkin tarvitaan selkeitä yksinkertaisia määräyksiä, koska silloin kun julkisista eurooppalaisista varoista puhutaan, ei puhuta pelkästään toimielinten eh, talousarviovaroista, vaan tällöin puhutaan kaikkien veronmaksajien rahoista ja Euroopan unionin toimielinten toiminnan pätevyys mitataan myöskin ähm, varojen avoimen ja tehokkaan käytön myötä kaikissa 27 jäsenmaassa. Eli haluan tässä vaiheessa kiittää lämpimästi kaikkia osallistujia ja nyt mielellään annan äh, puheenvuoron kollegalleni Aukelle, joka on mm, budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä, teillä on nyt mahdollisuus alustuspuheenvuoroon. Kiitoksia mm. kaikille äh, budjettivaliokunnan nimissä. Äh, tervehdykset teille kaikille, herra komissaari, hyvät vieraat, kollegat. <clears throat> Tämä julkinen seminaari, äh, kuulemistilaisuus, jonka tänään järjestämme yhdessä talousarvion valvontavaliokunnan kanssa, <clears throat> korostaa meidän rooliamme ähm, ja valaisee meidän rooliamme tässä kanssa lainsäätäjänä talousarviokysymyksissä. Komissio, joka toivon mukaan sitten saa äh, muutetuksi tämän äh, varanhoitoasetuksen sellaiseksi, että siitä koituu meille kaikille jotakin hyötyä ja iloa. Se, mitä nyt komissio meille on äh, ehdottanut ja mitä ja mistä me täällä tänään erityisesti haluamme äh, puhua, äh, äh, liittyy varainhoitoasetuksen yksinkertaistamiseen. Me haluamme, että meidän rahaa, rahojamme sel, selvästi kyse, kyselemättä, mutta myöskin hyödyllisesti käytetään sitten kansalaisille erilaisten tukien muodossa budjettivaliokunta on tietysti varm- ymmärrettävästi hyvin, hyvin eh, kiinnostunut siitä, että rahat ohjataan oikeisiin kohteisiin, mutta kaikki me olemme myöskin sitten eh, huolissamme siitä, että, että rahojen maksatus on joskus tarpeettoman hankalaa. Eh, tässä varainhoitoasetuksessa on, on jo saatu noin puolet muutetuksi Eh, viime viikolla perjantaina itse asiassa eh, me, me olemme eh, tarkastelleet kolmatta osaa teidän muutosesityksiänne ja sitten me olemme, <clears throat> me olemme sama yhteys yhdessä soveltaneet tätä uutta menetelmää ja komissio on tietysti ihan oikeutusti, koska sillä on alaitoikeus vahvistanut sitten meille nämä nämä, tai on päättänyt antaa nämä vastauksensa kolmessa osassa. Eh, siinä on ensinnäkin heistä eh, Lissabonin sopimuksen mukaiset niin sanotut välttämättömät eh, uudistukset esitelty. Samoin on sitten ehdotettu se, millä tavalla sitten äh, Eurooppa, mitä Euroopan äh, ulkosuhdepalvelun äh, perustaminen edellyttää. Ja kolmannessa osassa se oli sitten nimenomaan kysymys tässä asetuksen määräysten yksinkertaistamisesta. Nyt ne sitten kaikkia kolmea käsitellään sekä yhdessä että erikseen Äh, mitä sitten, äh, mitä sitten tulee Lissabonin sopimuksen edellyttämiin äh, muutoksiin, me ei, että kun se artikla siinä sitten muut, muutetaan, me, miltä sitten sitten osuu tähän rinnakkain etenevään muuhun lainsäädäntöön ja siihen yksinkertaistuu yksinkertaistamistavoitteeseen. Kuka kykenee sitten pitämään pitämään koko, kaikki langat käsissään esittelellä. Me on ollut täysi työ tietenkin siinä sen kokonaiskuvan ylläpitämisessä, jossa sitten on kaikki tuoreimmatkin käänteet otettu huomioon. Miten mä nyt sitten sanoisin, että kaikki, kaikki se, mitä me kaikki täällä toisesta, to, toinen mitä me täällä keskenämme sovimme, niin se kaikki tietysti pitää sitten saada mukaan, äh, mukaan tähän äh, kokonaisuuteen. Äh, muussa, tapa, muussa tapauksessahan tämä koko varainhoitoasetus sitten asetus ei oikeastaan mihinkään muutukaan, ellei sieltä tule komissiosta siis selkeitä ehdotuksia tähän asiaan liittyen. Eli meillä on koko joukko nyt kädet täynnä työtä tämän varainhoitoasetuksen kanssa. Ja tällä kuulemistilaisuudella yhdessä nyt sitten talousarvion val- valvontavaliokunnan kanssa on tarkoitus sitten selventää tätä kokonaisuutta. Meillä on Janus Lewandowski vastuukomissaari, meillä on myöskin sitten edustajia kansalaisjärjestöistä, muista toimi, toimijoista jäsenmaissa, samoin tilintarkastustuomioistuimen edustaja tulee lausumaan oman näkemyksensä tai oman instituutionsa näkemyksen. Lähdemme liikkeelle talous- tai budjettikomissaari Janus Lewandowskin johdannolla liikkeelle. Ja sen jälkeen saamme kuulla kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden edustajien puheenvuorot. Ja siinä on, siihen väliin varmaankin sitten mahtuu tällainen kysymys-vastaus äh, rupea, rupeamakin. Ää, äh, ää, äh, ää, että voimme ja, saada esityksiä ja kysymyksiä. Komissaari tuossa puistelee päätään, mutta onhan se nyt välttämätöntä. Kaikki voimme tunnemme pontevasti osallistuvamme sitten varahoitoasetuksen uudistamistoimiin. Mr. Chairman, uh, thank you for invitation, but this I think Kiitos, herra puheenjohtaja. Olen iloinen, että pääsin tänne keskustelemaan niistä uudistuksista, joita varainhoitoasetuksen ollaan tekemässä. Tämä on hyvä asia, tällainen julkinen kuuleminen. Haluaisin haluaisi myös kiittää teidän panostanne, erityisesti Ingeborg Gressleä, minä käyn läpi nyt hieman näitä perusmuutoksia, joita asetuksen ollaan tekemässä. Ensimmäinen eh- ehdotus koski Lissabonin sopimuksen perusteella tehtäviä muutoksia, toinen sitten ulkosuhdehallinnon, ulkosuhdehallinnosta johtuvia muutoksia. Ja nyt sitten tulee tämä kolmas ehdotus, joka on tällainen vuosittainen tarkistus – se tehdään normaalisti joka kolmas vuosi, mutta nyt haluaisimme poistaa tämän pakon toimia näin. Voisimme päättää, tarvitaanko tätä tarkistusta joka kolmas vuosi vai ei. tarkistuspäivä näille muutoksillehan oli tällä viikolla. Meidän kalenterimme olivat siinä hiukan erilaiset. Viime viikolla sovittiin sitten, että esittelen tätä asiaa tässä julkisessa kuulemisessa. Näitä muutoksia tehdään julkisten julkisen konsultaatioprosessin perusteella. Se vietiin läpi vuonna 2009. Siihen, siihen osallistui monia eli eri tahoja, erityisesti näitä pieniä edunsaajia. Ja minusta tämä prosessi oli erittäin hyvä seuraavien seuraavan rahoituskehyksen perustaksi ja erityisesti rahoitusnäkymien perustaksi. Silloin nähdään, mikä suunta tulevalle talousarviolle annetaan, mitkä ne säännöt on, joita lähdetään toteuttamaan, joihin talousarvio perustuu. Varainhoitoasetus yhdessä soveltamissääntöineen ei ole suinkaan koko tarinan loppu. Monissa tapauksissa nämä sektorikohtaiset yksi, yksityiskohtaiset säännöt ovat edunsaajille kaikista tärkeimpiä. Ne heijastavat varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen henkeä Eli jos ajatellaan, että tämä varainhoitoasetus on ikään kuin tämän asian perustuslaki, niin sitten ne sektorikohtaiset säännöt ovat, ovat yksityiskohtaisempia soveltamissääntöjä. Sitten perustavoitteita ja suuntauksia tälle uudistukselle. Tämä oli suuri työ. Meillä oli yli sata artiklaa noin 170, jotka piti käydä läpi. Sen verran niitä on nykyisessä varainhoitoasetuksessa. Kolme pääsuuntausta. Ensinnäkin halusimme panostaa yksinkertaistamiseen. Tähän keskittyi tuo julkinen kuulemisprosessi, sitten tällainen vipuvaikutus ja resurssien yhteen tuominen. Olemme varmoja siitä, että budjetti, velvoitteet ja rajoitteet ovat meille tulevaisuudessa vähintään yhtä tärkeitä kuin nyt, kun pyrimme käyttämään yhteisön resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Sama pätee jäsenvaltioiden resursseihin ja yksityisiin resursseihin. Sitten tilivelvollisuuden kehittäminen, aikuten kuten tässä puheenjohtajat jo sanoivat, 80 prosenttia varoista laitetaan käyttöön jäsenvaltioiden tasolla. Eli siksi tarkistukset ovat erittäin tärkeitä. Ja päätavoitteena on saada ikään kuin myönteiset vakuudet varojen käyttäjiltä. Ensiksi puhuisin tästä yksinkertaistamisesta. Minusta Tämä on ikäänlainen, eräänlainen asennemuutos. Nykyään toimimme niin, että lasku kerrallaan tarkistetaan tilejä. Eli keskitytään enemmän siihen, mitä tulee sisään kuin, kuin siihen, mitä lähtee ulos. Tämä on nyt se suunta, johon siirrytään. Yksinkertaistamisessa ei kuitenkaan voi olla kyse vain sloganin omaksumisesta tälle prosessille, vaan täytyy muuttaa koko tilintarkastustoimintatapaa, sitä, miten toimitaan varainhoitoasetuksen puitteissa. Sitten siellä on erilaisia könttäsummia, yksikkökustannuksia. Me ehdotimme, että poistetaan könttäsummilta yläraja eli se maksimikynnys, joka niillä on. Me, meillä on edunsaajilta historiallista tietoa, joka perustuu heidän tilitietoihinsa ja sen perusteella olemme sitten laatineet ehdotuksen, jonka teidän valiokuntanne ovat saaneet. Koko järjestelmän todelliset kustannukset monesti sanotaan, että meillä on paljon edunsaajia, jotka kannattavat todellisten, todellisiin kuluihin perustuvaa järjestelmää. Mutta sen sijaan olemme valinneet tämän könttäsummalähestymistavan. lähestymistavan. Eli tässä on ikään kuin olemassa kahta erilaista lähestymistapaa varainhoitoasetuksen puitteissa. Tässä on sitten myös kuulemiseen perustuvia tuloksia. Enää ei tarvitse perustaa erillistä pankkitiliä esirahoitukselle ja esimaksuille. Nyt keskitymme enemmänkin enemmänkin voittojen perintään. Tässäkin on vielä parantamisen varaa. Sitten nämä kynnykset, erityisesti tämä matala-arvoisten apurahojen kynnys on nyt muuttumassa, 50 000 euroa. Se olisi siis nykyinen summa. Nyt olemme myös muuttamassa kynnyksiä julkisiin hankintoihin – Meillä on myös erilaisia suunnitelmia erilaisiin erilaisiin palkintoihin. Me tarvitsemme kuitenkin näiden rajoitusten vuoksi, joita Eurooppaan on nyt kriisin jälkeen tullut, tarvitsemme parempaa suunnittelua niin, että meillä on erilaisia resursseja käytössämme. Eräs Euroopan unionin alue, jolla avoimuutta voidaan parantaa, ovat tällaiset trust fundit, eli eräänlaiset rahastot, niin että unioni antaa sinne jopa 50 prosenttia varoista, joita pankki sitten hoitaa. Herra Bokros tuntee tämän asian, hän on täällä tänään. Ja myös YK osallistuu tähän Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni ei ole näkyvä tässä asiassa. Joku muu hoitaa Euroopan unionin antamia varoja. Meidän pitäisi pystyä luomaan omia rahastojamme. Tämä koskee erityisesti ulkosuhdehallintoa ja kaikenlaisia hätätilanteita. Ja se olisi Euroopan unionille suureksi eduksi. Nykyään totta kai tarvitaan parempaa yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa. Se on osa Euroopan unionin rahoitusperhettä. Meillä on nyt hyvin raskaita menettelyjä yhteistyöstä Euroopan investointipankin kanssa. Tarvitsemme myös parempia julkisten ja yksityisten välisiä kumppanuuksia se voisi helpottaa yksityisten osapuolten asemaa. Meillä on kahdenlaisia uusia yksityisten ja julkisten välisiä kumppanuuksia, mutta niistä täytyy tehdä paremmin tunnettuja yksityisten kumppanien taholla jäsenvaltioissa. Toimielimiä kiinnostaa myös se, että saataisiin lainoja rakennusten hankkimiseen. Tämä perustuu palautteeseen, mutta tämä on myös oma, osa omaa kokemustani, kun olin täällä parlamentissa. Tämä koskee tietysti myös sääntöjä. Sitten seuraavaksi siitä, kuinka saamme aikaan paremman tilivelvollisuuden – Tämä on vaikea asia, kun ajattelee, kuinka erilaisia järjestelmiä jäsenvaltioissa on. Sen, tämän asian tärkeyttä on kuitenkin korostettu erityisesti talousarvio- ja talousarvion valvontavaliokuntien puheenjohtajien taholta. Joskus kyseessä on aivan suoranainen korruptio, kun tilivelvollisuus on jätetty täyttämättä. Olen tietoinen siitä, että olen vastuussa tästä asiasta, aivan kuin myös komission jäsen Shemeta on tästä vastuussa, koko komissio on vastuussa. Tämä on se kolikon toinen puoli. Kuinka pystymme parantamaan tilivelvollisuutta, kehittämään sitä edelleen? Emme voi siirtyä poliittisten julistusten tasolle – jäsenvaltiot jäsenvaltiossa on saatava aikaan parempaa yhdenmukaisuutta esimerkiksi maatalousasioissa niin, että yhdenmukaisesti maksavat virastot antavat tällaisia hyvän varainhallinnan selvityksiä – taho, yksityiselle taholle, joka tekee tilintarkistuksia. Ja sitten komissio tekee yhteenvetoa näistä kertomuksista ja selvityksistä. Tämä ei ole vielä viimeinen askel tällä tiellä. Tässä on kuitenkin otettava huomioon ne erilaiset järjestelmät, joita eri jäsenvaltioissa on tämä on se suunta kuitenkin, johon meidän on edettävä ja tämä on tärkeä askel maksavien virastojen vastuullisuuden kasvattamisessa ja myös riskitason madaltamisessa. Ja kyse on myös yhdenmukaisuudesta. Sitten hieman teknisempiä asioita, jotka ovat, ovat kyllä parlamentin mielestä tärkeitä. Eli tämä esirahoituksen säännöllinen tarkastelu. Tämä asia on tärkeä myös tilintarkastustuomioistuimelle. Itsekin olen tätä tehnyt vuosina 2008-2009. Meillä pitää olla säännöllistä ja selvää esirahoituksen tarkastelua. Se on ihan ymmärrettävää. Ongelmia on ollut siinä, mitä tämä siedettävä virheriskin taso tarkoittaa. Tässä ei ole kyse toleranssista, että, että, että ikään kuin siedettäisiin tietty määrä virheitä. Tämä on vastaus siihen vuoropuheluun, jota on käyty yhdessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa eri kulualueilla. Kustannusanalyysit ovat osoittaneet perusta eri tasoja näille virheille ja riskeille. Ei niin, että kaikki ovat kahdessa tai kolmessa prosessissa, vaan niin, että meillä on erilaisia varainkäyttöalueita. Esimerkiksi tilintarkastuksen kulut ja kustannukset ovat joskus liian suuret siitä saatavaan hyötyyn verrattuna, että pitäisi puhua myös kustannustehokkuudesta ja kustannusten arvioinnista. Tämä on kuitenkin hiukan ongelmallinen asia selittää eteenpäin, erityisesti julkisuuteen, mutta tämä on osa vuoropuheluamme muiden toimielinten kanssa. Mitä sitten seuraavaksi? Tämä on yhteispäätösmenettely, joka on siis nyt, tavallinen lainsäätämisjärjestys. Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamentti on nyt perustamassa ja EU on perustamassa ulkosuhdehallintoa, joten siksi, muun muassa siksi varainhoitoasetusta käydään nyt tarkasti läpi ja sitä uudistetaan. Täytäntöön soveltamissäännöt, ne voidaan hyväksyä vasta varainhoitoasetuksen uudistuksen jälkeen. Realistinen odotus on se, että meidän pitäisi olla valmiina menneiden vuosien kokemusten perusteella. Meidän pitäisi olla valmiina vuonna 2012. Tämä perustuu niihin perussääntöihin, joita talousarvion täytäntöönpanossa on. Nämä ovat niitä perussääntöjä seuraaviin talousnäkymiin. Meidän pitää tietää, mitä ne perussäännöt ovat, kun laaditaan ehdotuksia ja luonnoksia näistä ehdotuksista. Pitää tietää, minkälaiset näkymät tulevat olemaan. Tässä nyt perusesittely tästä asiasta. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitokset, hyvä komissaari. Toivottavasti myös kollegani mielestä tämä oli riittävän konkreettinen esitys. Eh, Konkreettisuutta hän, hän, hän toivoi. Ja nyt sitten puheenvuoron saavat kolme kansalaisjärjestön edustajaa. Martin Schell ensimmäisenä. Hän on eh, Volunteers-järjestöstä Lontoosta ja sen jälkeen sitten Isabella Todd Code saat puheenvuoron ja sen jälkeen sitten professori Markku Mattila on vuorossa Suomen Akatemiasta. Ja herra Mitchell aloittaa, olkaa hyvä. Ja sitten näiden kolmen jälkeen käydään keskustelua. Good morning and thank you very much for the introduction. Kiitoksia eh, kovasti tästä jo esittelystä ja eh, tilaisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Nimeni Mark Mitchell, minä toimin eh, Isossa Britanniassa kansalaisjärjestön palveluksessa. Olen vuodesta 1997 hoitanut näitä Euroopan, eurooppalaisia raho, rahastoasioita, rahoitusasioita esimerkiksi sosiaalirahastosta koko joukosta muitakin lähteitä. Ja äh, tätä äh, tietotaustaa niin sitten äh, pyrin käyttämään tässä alustuksessani hyväksi. Niin, tässä on tietoa saatu kolmelta, kolmesta lähteestä eurooppalaisesta verkostosta, joka on 96 ollut tässä verkostossa mukana. Sitten englantilainen hyväntekeväisyysjärjestö eh, CC, joka on eh, työskennellyt eh, nuorten syrjäytyneiden työttömien hyväksi. World Bureau, laaja euro, eurooppalainen kattojärjestö, jossa on 1400 kansalaisjärjestöä jäsenenä sekä ja, ö, oma organisaationi ö, Community Service Volunteers-järjestö Tämä esitys painottuu kolmeen sektoriin, rakennerahastoisiin rahastoihin ja, ja sitten kansallisiin rahastolähteisiin ja keskitettyihin varain, varain, varain, rahoituslähteisiin Brysselissä. 2008 jälkeen nämä varat ovat tulleet helpommin saataviksi, koska Iso-Britannian kotimaan rahoitusjärjestelmä on muuttunut. Tämä edellyttää sitten koko joukkoa riippumattomia rahoittajia, jotka kuitenkin ovat joutuneet kärsimään tässä talouden lamassa kriisissä eurooppalainen rahasto, rah, rahoitus on ollut paljon houkut, houkuttelevampaa, vaikkakin, vaikkakin Iso-Britanniassa yleensä ollaan aika euroskeptisiä. Tämä, tätä on kuitenkin aika lyhyt, lyhyt jännitteistä, jotta kansalliset rahat sitten voidaan saada käyttöön Isossa Britanniassa ei ole mitään sel- selkeää rahoituslähdettä. Sen panostus kansalaisyhteisöille, kansalaisjärjestöille on erittäin tärkeä. Hajautuneet ohjelmat toimivat useiden virastojen toimesta, eikä, niitä ole, eikä ne ole mitenkään keskittynä ja tietenkin äh, äh, Euroopan komissiolle tietenkin tehdään hakemukset suoraan. Äh, Iso-Britannian maisema on hyvin vaihtelevaa monissa tapauksissa, koska Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa on omat rahoitusohjelmansa ja samat eri, eri pää, päämäärät vaikkakin ne ovat yhdenmukaisen ohjelman, ohjelmien sisällä, sisällä kuten Leonard tai Youth in Action vaikka eh, Euroopan sosiaalirahasto, eh, vaikka sillä on eh, selkeästikin erilaiset eh, perinteet näissä alueissa, siis on eh, erilaiset periaatteet kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä, jolloin myöskin ohjelmien toteuttaminen on hyvin vaihtelevaa. Eh, Walesissa kansalaisjärjestösektori hyöntyy siitä, että walesilaiset ovat hyväksyneet lainsäädännön, jossa vapaaehtoisaika hyväksytään myöskin sitten niin eräs äh, sosiaalirahaston ohjelma isossa britanniassa on äh, noin 6, äh, 6 miljardia, josta 3 miljardia menee, on osana kansallista rahoitusta. ESFn rahoituksesta 196 miljoonaa on korvamerkittyä konvergenssirahaa Konvolin ja Silinsaarelle Äh, muut sitten ovat äh, muut, muuten rahoitus on aika pitkälle äh, kuntarahoituksen pohjalla sellaisilla alueilla, jossa on, on yhteisrahoitusta samanlaista trendiä havaittavissa on muutamia suuria sopimuksia tarjoilla kilpailtavissa. Se on myöskin tietenkin Eh, kilpaillaan työmarkkinoilla, koska urakoitsijat joutuvat tekemään alun perin eh, käteissijoituksen, kuin voivat eh, hyödyntää tästä. Tässä on aika paljon haasteita. Ensinnäkin sopimusten koko tekee niistä hyvin riskialttaita ja lähes luokse pääsemättömiä kolmannen sektorin organisaatioille. Nämä organisaatiot eivät ole kovinkaan vauraita. Niiden alkuperäinen alustava käteis käsiraha on aika hankalasti no, nostettavissa. Puheenjohtaja keskeyttää, pyydetään hidastamaan tahtia, koska tulkit täällä kopeessa eivät puhu pysy perässä ollenkaan. Niin, nämä, tässä on hyvin haavoittuvat ryhmät, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella, eivät välttämättä sitten kykene myöskään takaamaan tätä työllisyystarvetta. Tutkimuksissa on ilmennyt, äh, ilmennyt että 2008 äh, sosiaalirahaston ohjelma kaipaa yksinkertaistamista, mitä tulee äh, tarjous, tarjouskilpailuihin, jotta myöskin kolmannen sektorin organisaatiot pääsisivät paremmin mukaan kisaan mitä tulee sitten tästä, tähän eurooppalaiseen verkostoon tämän asian avaintoimijat, äh, jotka saavat useimmat, äh, useimmat näistä sopimuksista, ovat usein pieniä äh, maailmanlaajuisia organisaatioita ja e, e, niiden mukaanolon pontimena on voiton tavoittelu. Ja se, tietysti tässä yhteydessä tulee tämä rusinat pullasta ilmi yhä näkyvämmin selväksi, koska nämä toimijat ovat lähellä työmarkkinoita kolmannen sektorin tutkimuksessa viime vuodelta on, on ilmennyt, että kolmas, kolmas sektori käyttää 25 prosenttia sosiaalirahaston rahoituksesta, kun sen sijaan yksityisen sektorin osa on 31 prosenttia ja julkisen sektorin 39 prosenttia projekteista ja 35 prosenttia rahoituksesta. Tässä täytyy yhteydessä huomata, että että kolmannen sektorin organisaatioista osa, suuri osa toimii oikein hyvin ja saavat suuren osan myöskin rahoituksesta. 12 organisaatiota saavat lähes neljänneksen näistä koko sosiaalirahaston projekteista hoitaakseen. Eh, eh, kuitenkin eh, sopimusten, sopimusten määrä on tarkoitus vähentää ja arvoa lisätä, mutta esimerkiksi, esimerkiksi siis siinä vaiheessa, kun vapaaehtoisaika lasketaan vastarahoitukseksi, rahoituksen osaksi esimerkiksi Skotlannissa, näin on siellä asianlaita, mutta ei Englannissa. Tällöin tämä parikkirahoituksen saaminen on hyvin hankalaa mitä tulee sitten tek- tekniseen avustukseen, se on kolmatta sektoria vaivannut ja, ja tulee vaivaamaankin. Se on hyvin hankala järjestää. Englannista on myöskin sitten talouden, talouden elvytyssuunnitelman elvyttävät toimet jääneet usein hyödyntämättä. Yhteisöavustusten arviointi toteuttaa kohta toiset Englannissa joutuvat hyvin tiukkaan byrokratian otteeseen, mikä häiritsee, häiritsee niiden, niiden toimintaa. Englannissa on yhdeksän tällaista aluetta RFn saralla Itä-Englannin painopisteitä pyrkii viitoittamaan tämä pyrkimys matalahiiliseen yhteiskuntaan ja yrityselämän kestävän kehittämiseen, elinkeinoelämän kestävän kehittämiseen, mitä tulee kansalaisjärjestöihin ja niiden toimintaan. Täällä on ollut selkeitä edistysaskelia saavutettu Eh, jolla asiakkaiden saamaa palvelua on pystytty eh, eh, parantamaan. Esimerkiksi Southendissa NMK ovat parantaneet ja kohdentaneet palvelunsa kaupunkialueiden nuorisolle myöskin kehitysaluerahastojen rahaston varojen käytöllä on, on pitkät perinteet näillä alueilla – EDF äh, äh, käytetään pääomainvestointien äh, ottamiseksi, mikä kiinnostaa tietysti koko joukkoa kansalaisjärjestöjä, järjestöjä, koska tässä on myöskin tällainen koulutuksellinen elementti olemassa mitä sitten yhteisrahoitukseen tulee, Tässäkin rajat ovat aika korkeat ja tiukat, erityisesti julkisen sektorin osalta. Niitä ei voida taata kovinkaan pitkäksi aikaa ainoastaan kuluvaksi varainhoitovuodeksi aina, aina kerrallaan kuva ei ole muuttunut edellisestä kertomuksesta. Niitä täytyy, meille on sopeutettu kansalliseen puitteisiin ja tietenkin virastojen johtamien ohjelmien tavoite on ollut aika lailla sama ja tyytyväisyysaste on, on kolkea. Mitä, mitä sitten tulee paikallisiin olosuhteisiin, komission on pyrkin, pyrittävä yksin, yksinkertaistamaan näitä hakutoimenpiteitä ja rahojen käyttö, käytön valvontaa Äh, on äh, tärkeää ymmärtää, millä asiantuntemus on tärkeää, jotta ymmärrettäisiin, mihin tarkoitukseen näitä hakemuksia tehdään. Äh, näin ollen myöskin kansallisella sektorilla pitäisi osata sopivia projekteja kehittää. Esimerkiksi 70 prosenttia näistä näitä sektorilta ovat osoittautuneet varsin onnistuneiksi mitä sitten tulee komission rahoituslähteisiin, nämä ovat sen kiinnostavimpia, mutta myöskin hankalimpia varoja sekä yksittäisille virastoille ja verkostoille ilman, että he ovat läsnä täällä Brysselissä. Äh, tietysti eh, kieli voi olla epäsel- kielen, epäselvää. Eh, joskus eh, hakemusmenettelyt ovat kansallisjärjestölle liian monimutkaisia – joskus niitä jätetään internetin välityksellä usein, usein monena, monella, monella, monella kielellä. Kaiken kaikkiaan lomakkeet ovat monimutkaisia ja aikaa vieviä. Vaikka hakemukset ovatkin olleet muuten hyviä, niin ne takertuvat sitten tällaisiin muodollisuuksiin. Joskus näin Esimerkiksi hakemuksien jättöaika on aivan liian lyhyt. Useissa Isossa-Britanniassa 12 viikkoa on tämä hakuaika keskimäärin käteisrahoitus on tärkeä kynnys englantilaisille kansalaisjärjestöille. Perinteiset rahoituslähteet, rahastot ja muut harvoin haluavat tukea Euroopassa tehtävää työtä sen vuoksi julkisesti rahoitellut rahoitetut hankkeet harvoin kohtaavat sitten kansalaisjärjestöjen tarpeita. Päätöksenteko on edelleenkin hyvin hidasta ja joskus niitä siihen menee joka, jopa puoli, puoli vuotta ja näin on, projekteja joudutaan perumaan tai muuttamaan tapahtuneiden muutosten johdosta Lopuksi voisin todeta, että rahoitus Euroopan unionilta on tärkeä osa kansalaisjärjestöjen rahoituskenttää, Iso-Britannia mukaan lukien kaikissa jäsenmaissa, koska se on usein erilaatuista kuin kansallinen rahoitus. Läheisyysperiaate on tehnyt Äh, hankalaksi äh, äh, seurata näiden rahoitustavoitteiden toteutumista. Eurooppa 2020 strategia velvoittaa jäsenmaat vähentämään köyhyyttä mukaan ja mutta kuitenkaan mikään mekanismi ei pakota niitä toimimaan näiden rakennerahastojen investointiperiaatteiden mukaisesti välttämättä. Niinpä prosessi saattaa olla osoittautua liian monimutkaiseksi. Mitä, mitä sitten tulee vastarahoitukseen kansallisella taholla, on tietenkin keskitetty keskeinen tarve, mutta jossain vaiheessa, jos monessa yhteydessä raha on liian hajanaista, jolloin tuloksena on sitten pettymys tilintarkastusvaatimukset ja kirjanpidon säilyttäminen on rasitteena kaikilla tasoilla, sitä pitää pistää suhteellisempi ja jos, jos mahdollista kansallisia määräyksiä tulisi noudattaa Yksinkertaiset prosessit ovat hyvin tervetulleita. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan tällaiset, voitaisiin ottaa käyttäen vakiomalliset hakemuslomakkeet kansalaisjärjestöille, jotka, äh, joita niin heidän olisi helpompi näitä äh, hakemuksia tehdä. Monet kansalaisjärjestöt ovat muitakin ongelmia Brysselistä nostaneet ja konsultaatio äh, tähän varainhoitoasetuksen uudistusehdotukseen on ollut hyvinkin kiinnostavaa. Ensimmäinen äh, ver- versiossa äh, äh, jossa esimerkiksi tämä vapaaehtoisuuteen käytetyn ajan hyväksyminen vasta rahoitukseksi on vielä asia, jota täytyy harkita. Vielen Dank, Mr. Mitchell. Sie haben... Kiitokset, herra Mitchell. Näin kerroitte varsin laajasti sitä, miten voidaan soveltaa talousarviota. Ja tässä hyvin toitte esiin myös sen, että pelkästään Euroopassa ei kaikkia ongelmia voida ratkaista, mutta yksi lause jäi mieleeni, eli mitä rahoituksen tulee, e, ei olla kansallisen, e, mm, kansallisten e, esteiden alaisia näissä kysymyksissä, eli siis me olemme luotettava taho. Sitten eteenpäin ja Rouva tuot seuraavana ja pyytäisin, että ette ylitä 10 minuutin puheaikaa, koska aikataulumme on vähän tiukka. Olkaa hyvä. Uh, Kiitokset. Lyhennän hieman tätä esitystäni, joka kaikilla varmasti jo on. Isabella tuot on nimeeni. Eh, toimin katolilaisessa eh, järjestössä Cordedissa ja tänään sitten puhun eh, kattojärjestön Concordin nimissä. Täällä Korkosan edustaa 24 kansallista järjestöä sitten 18 kans, kansainvälistä ja 1600 ylikin kansalaisjärjestöä on tässä mukana. Ja olemme usein yhteydessä Euroopan unionin ja myös muihin kansalaisjärjestöihin. Mitä tulee eh, liikevaihtoomme, eh, se on noin 7 miljardia euroa vuosittain ja noin 25 miljoonaa eurooppalaista yksittäistä lahjoittajaa tukee työtämme. Meille on varsin tervetullut tämä mahdollisuus kertoa omia näkemyksiämme siitä, onko viimeisin varanhoitoasetuksen uudistus helpottanut toimiamme. Ja esitykseni pohjaa äh, siihen esitykseen, jonka saimme vuonna 2009, kun äh, keräsimme näkemyksiä eri jäseniltämme, varsinkin äh, Development and Relief-työryhmään kuuluvilta tahoilta. Ensinnäkin olisi painotettava sitä, että kansalaisjärjestöjen mielestä on erittäin tärkeää, että varainhoitoasetus on selkeä ja että hyviä käytänteitä tilinpitovelvollisuutta noudatetaan tarvitaan ohjelmia, jotka ovat selkeitä ja jotta voidaan todellakin kantaa vastuu myös suhteessa veronmaksajiin. Kuitenkin kansalaisjärjestöt edelleenkin ovat sitä mieltä, että hallinnollinen taakka on yksi suurista esteistä EU-tuen saamiselle. Ymmärrämme varsin hyvin, että valvontaympäristöä on vahvistettu Santerin komission jälkeen, mutta silti tarvittaisiin parempi tasapaino toiminnallisuuden ja tilinpitovelvollisuuden välille. Tämän lisäksi eh, varainhoitoasetuksen ei tulisi entuudestaan lisätä hallinnollista taakkaa eikä tämä välttämättä johda tehokkuuteen eh, tai edes eh, talouden tiukkuuteen. Jos valvonta on liikaa, sillä saattaa olla käänteisiäkin vaikutuksia, koska pienet ja kokemattomat kansalaisjärjestöt ehkä tällöin eivät lainkaan hae EUlta rahoitusta ja tämä taas sitten vähentää innovatiivisuutta sektorilla. Jos tehdään muutoksia tarkastuksia varanhoitoasetuksen, ne tulisi kuitenkin arvioida pitäen mielessä seuraavat seikat. Taloudellisuus, tehokkuus, nämä perusperiaatteet. Ja kaikki nämä ovat yhtä tärkeitä ja niitä on painotettava tasapuolisesti. Tämän lisäksi, kun nyt Lissabonin sopimus astuu voimaan, ymmärrämme kyllä, että varainhoitoasetusta on mukautettava uuteen budjettipuitteistoon, jotta se on sopimuksen mukainen. Ja toisaalta huomioidaan myöskin ulkosuhdehallinnon mukanaan tuomat vaatimukset ja niin kuin tilintarkastustuomioistuin totesi, mekin katsomme, että eh, on tärkeää toimia siten, että että eh, vahvistetaan tilinpitovelvollisuutta, vastuunkantoa ja hyvää hallinnointia eri tahoilla. Ja eh, tulevaisuudessa ei kuitenkaan operatiivista ja taloudellista toimintaa saateta vaaraan saattaa. Ja tämä on entistä tärkeämpää, kun pidetään mielessä se, että Euroopan komissio äh, näitä äh, kehitysvaroja hallinnoi. Ja kun pidetään mielessä äh, suorat tuet sitten paikallisille järjestöille alueellisesti kehitysmaissa. Sitten muutama kommentti varanhoitoasetuksesta ja sen täytäntöönpanomääräyksistä. Käyn nyt varsin nopeasti nämä läpi, jos se teille käy. Ensinnäkin avustuksista. E, hyvä on se, että tämä tarjouskilpailujärjestelmä toimii hyvin e, katsomme, että Europe Aid e, online-järjestelmä on varsin selkeä ja siitä saa hyvän kuvan eh, EUn järjestelmistä, mutta kuitenkaan kaikilla järjestöillä, varsinkaan kehitysmaissa toimivissa järjestöillä ei välttämättä kaikkea tarvittavaa tietoa ole. On hyvää se, miten on toimissa kehitytty viimeisinä kuukausina vuoden 2009 lopussa, mitä tulee näihin eh, online-tarjouksien eh, esityksiin. Mutta kuitenkin viime vuoden kesäkuussa havaittiin, että eroja oli ja hankaluuksia siinä, miten paikallistasolla julkaistiin näitä tarjouskilpailuja. Olisi tärkeää, että tarjouskilpailujen aikataulu hyvissä ajoin julkaistaisiin. Ja mitä sitten tulee yhteisrahoitukseen, niin me tuemme ilman muuta tässä eh, joustavampaa lähestymistapaa. Sitä tarvitaan, eh, jos Euroopan komissio haluaa tukea kaikkia eh, non-state-toimijoita, myöskin kehitysmaissa toimivia järjestöjä ja järjestöjä, jotka pohjautuvat uusiin jäsenmaihin, joissa ei ole välttämättä vielä kovin paljon kapasiteettia varojen keruuseen liittyen. Sitten eh, katsoisimme, että täytäntöönpanojaksojen tulisi säilyä. Sitten eh, suorituspohjaiset eh, avustukset ja könttäsummaiset avustukset. Me emme tue sitä, että otettaisiin käyttöön tällainen lampsam tyyppinen tukien esittäminen, koska olisi hyvä, että pitäydyttäisiin nykyjärjestelmässä, vaikka könttäsummapohjainen menettely näyttäisi ehkä yksinkertaisemmalta, on muistettava se, että se ei mahdollista sitä, että kaikki toteutuneet kustannukset saadaan katetuiksi. Nykyisellään hän järjestöjen toiminta on sellaista, että lähdetään liikkeelle siitä, että kustannukset saadaan täysin katetuiksi. Ja me pelkäämme, että tämä vääristyisi, jos könttäpohjainen menettely otetaan käyttöön. Sitten äh, tulosten äh, maksaminen, kustannusten kattaminen, joka pohjautuu odotuksiin, odotettuihin tuloksiin, ei ole realistinen lähestymistapa. Se lähtee liikkeelle siitä, että Mm, että eh, on ennakoitava tietyt tulokset ja välttämättä objektiivisesti näin ei ole mahdollista tehdä. Ja tässä on olemassa se riski, että kaikkein vaikeimmista olosuhteista järjestöt vetäytyisivät kokonaan pois ja lopettaisivat toimintansa. Mitä sitten tulee suosituksiin, niin tässä tärkein kysymys olisi se, että eh, talousarviohallinnointi olisi riittävän yksinkertaista ja pidettäisiin huoli siitä, että kustannukset tulevat katetuiksi. Järjestelmä, joka mahdollistaa todellisten kustannuksen huomioisen, mutta toisaalta vähentää sitten hallinnollista taakkaa raportoinnin suhteen, olisi kaikkein paras ja toimivin järjestelmä. Ja sitten tämä non-profit rule, kun nyt e, joustavuutta jo on e, ja, siitä, ja myöskin tämä käytännön ohjekirja kertoo näistä tulkinnan mahdollisuuksista, mutta toivoisimme edelleenkin joustavuutta lisättävän. Ja sitten mitä tulee kattoihin pienten tukien osalta, katsoisimme, että kun puhutaan pienistä varsin pienistä avustuksista, niin tulisi asettaa kynnykset ja mikä tahansa sitten olisi avustuksen suuruus, olisi tärkeää, että e, terveen kilpailukyvyn periaate säilytettäisiin. Ja kaskeidin tyyppisissä avustuksissa olisimme sitä mieltä, että e, tarvittaisiin jollain tavalla helpotuksia siihen, kuinka kolmannet osapuolet voidaan ottaa rahoitukseen mukaan voitaisiin esimerkiksi huomioida tässä eh, rahoituksen kokonaisvolyymi. Monithan näistä järjestöistä eivät ole sellaisia, että ne voidaan katsoa virallisiksi hakijoiksi tai edunsaajiksi, mutta kuitenkin eh, niiden mukaantulo on tärkeää, jotta voidaan eh, ohjelmia läpi viedä. Sitten kuinka komissio käsittelee näitä maksun asiakirjoja? Ennakkorahoitusjärjestelyt ovat asia, joita Eh, tulisi hyödyntää joko ohjelmasuunnitteluun tai mietittäisiin lisäehdotuksia ohjelmien osalta. Tämän lisäksi tulee muistaa, että tuen saajien tulisi myöskin vahvistaa osuuttaan ennakkorahoituksessa, koska EUn osuus on 90 prosenttia Europe Aidin yhteydessä 80 prosenttia, kun toimitaan ekopääosaston puitteissa. Ja haluaisimme eh, kahden näistä seuraavista ehdotuksista menevän läpi joko, että poikkeus voidaan eh, riskianalyysin pohjalta myöntää tai että luotaisiin kollektiivinen rahasto niin kuin tutkimuksen pääosasto on tehnyt, jossa eh, voidaan lähteä liikkeelle 5 prosentin palautuksesta kunkin hankkeen yhteydessä ja tämä siis koko täytäntöönpanojakson ajan. No niin, ilmeisesti nyt näyttää siltä, että joudun aika lailla lyhentämään tätä esitystä, niin, mutta jos sallitte, niin työ, tästä paperityöstä vielä muutama sana. Tämä kysymys liittyy siihen, miten hakumenettelyt aiotaan hoitaa. Tämä ei niinkään liittyy varanhoitoasetukseen ja tähän liittyy myöskin kyselykaavake varanhoitoasetuksen osalta ja uskoisin kyllä, että huomiot ovat tässä relevantteja. Katsoisimme, että hakumenettely on huomattavasti kehittynyt viime vuosina Padorin rekisteröinnin eh, toteuduttua. Tämä kaksivaiheinen menettely ensin concept note ja sitten lopullinen ehdotus. Tämä on kehitystä, mutta kokemus kuitenkin osoittaa, että varsin monet eh, delegaatiot ja eh, keskitetytkin haut vaativat sitä, että concept note ja koko ehdotus esitetään samaan aikaan. Ja tämä kyllä aiheuttaa lisätyötaakkaa. Concord on sitä myötä mieltä, että olisi tärkeää ja hyvä rajoittua pelkästään mm, näihin eh, rajoitettuihin menettelyihin. Se olisi perussääntö. Mitä sitten Padorin tulee, katsomme, että se on askel oikeaan suuntaan ja on myöskin eh, tärkeää muistaa se, että i-välinettä on ollut hankala eh, hyödyntää. Eh, kumppanit ovat katsoneet sen varsin monimutkaiseksi teknisesti ja online-hakumenettely ähm, on meistä tervetullut kehitys ja on hyvä, että äh, nyt komissiossa on pyritty standardoimaan hakukaavakkeita ja Europe Aid toivottavasti menee myöskin samaan suuntaan. Ja muut Concordin suositukset ovat sitten seuraavan laisia. Olisi hyvä jos parlamentin jäsenet ja komissio huomioisivat tämän ALV-kysymyksen ja sen tukikelpoisuuden. Tämä on asia, joka on esillä ollut ja Concord ehdottaisi, että tässä humanitaarisen tuen esitys menisi samoilla linjoilla kuin varanhoitoasetus, koska jos näiden välillä on ristiriitaa, niin tilanne on hankala. Tehän tiedätte, että säännöt ovat nykyisellään ristiriitaisia ja tämä sitten ei mahdollista ALVn tukikelpoisuutta. Ja tätä tulisi muuttaa ja tarvittaisiin näiden asetusten muutosta, jotta ALV ja verotus voitaisiin myöskin tässä yhteydessä huomioida nythän asian käsittely on lykkääntynyt päätöksenteon vuoksi. Ja rahoituksellinen riski edunsaajien taholla tämän eh, myötä on edelleen pahentunut ja siksi tarvitaan nopeita päätöksiä ja kaikki tukisopimukset vuodelta 2007 alkaen, niihin tulisi sisällyttää mahdollisuus myöskin eh, retroaktiivisesti soveltaa uutta eh, asetusta. Ja sitten välilliset kustannukset näistä vaihtokurssien osalta toteaisin, että varanhoitoasetus ei sano mitään siitä, miten vaihtokurssien osalta menetellä. Et kun osalta suuret edunsaajat käyttävät Info Euro vaihtokursseja silloin, kun euro joudutaan vaihtamaan muihin valuutoihin, mutta tämä ei kuitenkaan vastaa reaalikursseja, joita pankit käyttävät kurssivaihdoissa tai valuutan vaihdoissaan. Ja ja likviditeetti syistä. Eh, tämä on tärkeä asia, koska tämä johtaa epäselvyyksiin sen suhteen, mitä todellisuudessa on eh, käytetty ja mitä sitten raporteissa joudutaan esittämään. Ja Concord onkin sitä mieltä, että varainhoitoasetuksessa tulisi olla määräyksiä siitä, miten vaihtokurssien kanssa menetellä. Ja me katsoisimme, että todelliset vaihtokurssit olisivat ne, joita tulisi käyttää. Ja lopuksi sitten vielä arbitraatiomekanismit. mekanismit mitä tulee avustusten myöntämisen. Concord katsoisi, että tarvittaisiin riippumatonta arbitraatiomekanismia, joka puuttuu asioihin silloin, jos on ristiriita siinä, miten sääntöjä on sovellettu. On pidettävä huoli siitä, että johdonmukaisesti kaikki tahot Brysselissä ja delegaatioissa täytäntöön panevat ja käyttävät määräyksiä. Ja sitten lopuksi kysymys, eli onko viimeisin varanhoitoasetuksen muutos helpottanut hallinnollista taakkaa järjestöissä. No, vaikka rahanhoitoasetusta on vuosina muutettukin usean otteeseen, niin edelleenkin monissa kysymyksissä on vielä varsin paljon teknistä ja hallinnollista taakkaa. Ja me edustamme siis eurooppalaisia eh, järjestöjä, mutta uskon, että voin tässä puhua myös kehitysmaiden kumppaneidemme nimissä ja todeta, että näiden, mm, ne katsovat, että nyt ovi on aja avattu myös niille suoraan yhteistyöhön poikkeuksien kautta, mutta monesti tämä ei käytännössä ole mahdollista nimenomaan tämän hallinnollisen työtaakan vuoksi. Euroopan parlamentilla on tässä valtuuksia e, ja merkitystä, kun esitetään tarkistuksia varanhoitoasetuksessa sen täytäntöönpanoon ja vetoamme komission parlamenttiin tilintarkastustuomioistuimen, että todellakin huomioisitte nämä kommenttimme, kun e, hiotte varanhoitoasetusta. Ja Todellakin eh, vanhoitoasetusta on muutettava ja olisi muutettava sellaiseksi, että valvonta olisi suhteellista, se huomioitaisiin edunsaajien osalta ja olisi tärkeää, että ALVn tukikelpoisuus eh, myöskin huomioitaisiin ja kolmanneksi annettaisiin mahdollisuus todellisten vaihtokurssien käyttämiseen ja neljänneksi eh, luotaisiin yhteinen ohjekirja kaikille käyttäjille. Eh, tämä koskisi delegaatioita ja myöskin eh, tuensaajia. Ja sitten riippumaton arbitraatiomekanismi ja lisättäisiin säännöllisesti tapahtuvaa koulutustoimintaa eh, tuen saajien osalta. Ja sitten lopuksi olisi oltava tietoinen eh, siitä, että olisi saatava aikaan eh, vakaat oikeudelliset puitteistot sille, miten talousarviota hyödynnetään. Ja tässä yhteydessä huomioitaan myöskin ulkosuhdehallinnon mukaan tulo. No niin, eh, haluaisin lopuksi vielä sanoa, että Concord on valmis ja sitoutunut jatkamaan yhteistyötä eh, ja toimimaan eh, ja hakemaan tukea Europe Aidiltä. Kiitos nyt kaikille tarkkaavaisuudestanne. 10 minuutin, sondern... No niin, kymmenestä minuutista ehkä voida puhua, se vähän tässä ylittyi, mutta tässä siis toivottiin toiminnallisuuden ja toisaalta hallinnollisen taakan välistä tasapainoa. Tämä varmasti koskee kaikkia kansalaisjärjestöjä, ei pelkästään eh, näitä tässä mainittuja. Mutta nyt sitten eh, professori Mattila saa saman tien puheenvuoron. No, ehkäpä hän pitäytyy suomalaisessa kymmenessä minuutissa. ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin kiittää molempia valiokuntia kutsusta tänne puhumaan tässä hyvin tärkeässä kuulemistilaisuudessa. Ison-Britannian Royal Society julkaisi vastikään raportin, jonka nimi on The Scientific Century Securing Our Future Prosperity, eli tieteen vuosisata tulevan vaurauden turvaaminen. Siinä suositellaan, että koko Euroopan pitäisi laittaa tiede ja innovaatiot pitkäaikaisen talouskasvun keskiöön – se suosittaa myös ihmisten pätevyyksiin sijoittamisen priorisointia ja sitä, että paremmin mukautetaan tiede ja innovaatiot globaaleihin haasteisiin. Nämä ovat suosituksia, joihin kaikki tutkijat Euroopassa ja maailmanlaajuisesti voivat yhtyä. Miksi tiede ja innovaatiot ovat niin tärkeitä taloudelle ja talouskriiseihin vastaamiselle? Siihen on monia syitä – Ensinnäkin tiede ja innovaatiot luovat uutta tietoa. Tietoyhteiskunnassa uuden tiedon luominen on kaikkein tärkein asia. Se muuttaa tapaa, jolla elämme. Se luo uutta ymmärrystä, uusia, uutta teollisuutta, uusia työpaikkoja ja sen avulla päästään käsiksi ympäristöongelmiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Komission äskettäinen tiedonanto Eurooppa 2020 Euroopan strategia älykkäälle, kestävälle ja osallistavalle kasvulle puhuu kolmesta toisia vahvistavasta prioriteetista. Ensimmäinen on älykäs kasvu, kehitetään talousperusteista, kehitetään tietoon ja innovaatioihin perustuva talous, sitten kestävä kasvu, jolla edistetään – resurssien tehokasta käyttöä, vihreää ja kilpailukykyistä taloutta, jolla voidaan sitten turvata innovaatioiden kasvu ja paremmat työpaikat ja ihmisten parempi hyvinvointi tulevaisuudessa. Muita unionin lippulaiva-aloitteita on esimerkiksi innovaatiounioni, Entä sitten taloussäädökset tässä kontekstissa? Tässä puhutaan Euroopan tutkimusalueen houkuttelevuudesta ja sen tärkeimmästä konkreettisesta ilmentymästä, eli seitsemännestä tutkimuksen puitekehysohjelmasta. Kuten kuulimme, komissio pyrkii yksinkertaistamaan tutkimuksen puitekehysohjelmien täytäntöönpanoa. Se on juuri julkaissut tiedonannon tästä asiasta ja myös neuvosto keskustelee asiasta samaan aikaan. Komissio on ehdottanut lukuisia mielenkiintoisia ja tärkeitä välineitä tätä yksinkertaistamista varten ja me voimme tukea useimpia niistä. Ne ovat hyvin tervetulleita. Tiede, teknologia ja innovaatioyhteisöt kaikki sanovat, että tällä hetkellä EUn tutkimusteknologia ja innovaatiorahoitus on, ei ole yhtä houkuttelevaa kuin kansallinen rahoitus tai muista lähteistä saatava rahoitus. Se on vähemmän houkuttelevaa vaikean byrokratian vuoksi. Tämä tutkimusyhteisön viesti ei voisi olla enää tämän selvempi. Jotakin täytyy tehdä tälle asialle. Tiedelehti Nature kirjoitti pari kuukautta sitten tämän tilanteen historiallisesta taustasta. Lehti kirjoitti, että uudet EUn rahoituksen suuntaviivat esiteltiin vuonna 2004. Ne vaativat niin yksityiskohtaista tilinpitoa, että korruptiolle ei kerta kaikkiaan jää tilaa. Ja se on totta kai hyvä asia, mutta tämän seurauksena jokaisen tutkimushankkeen käyttämän sentin täytyy olla perusteltu, se täytyy raportoida sekä ennen että jälkeen, kun se on käytetty. Näin päästään tilanteeseen, jossa eurooppalainen rahoitus ja mielenkiintoiset tutkimuskysymykset ja haasteet eivät ole enää houkuttelevia niille, joita EU-rahoituksen tulisi eniten kiinnostaa, eli huippututkijoita Euroopasta ja kolmansista maista – Tämä yksinkertaistaminen on sellainen asia, jota tarvitaan. Erityisesti rahoituksen ja hallinnon yksin, yksinkertaistaminen, jota rahoitusvälineisiin liittyy. Toinen meitä huolettava asia on tämä sääntöjen määrä, joka tutkimusohjelmia ohjaa. Näitä sääntöjä pitäisi pystyä yhdenmukaistamaan eri rahoituskehysten välillä. Tämä pätisi esimerkiksi hakemusmenettelyyn, talousarvioihin ja raportointiin. Viiveet ovat myös meitä huolestuttava asia. Niitä ei voi hyväksyä silloin, kun jo kaikki paperit on jätetty ja hankkeen tavoitteet on saavutettu. Tämä on hyvin vaikea asia yliopistoille ja niiden lisäksi myös PK-yrityksille jotka hankkeita toteuttavat. Euroopan tutkimusneuvoston rahoitusjärjestelmät ovat askel oikeaan suuntaan. Tutkimusneuvoston rahoitus on houkuttelevaa, mutta sekin tarvitsee vielä yksinkertaistamista, erityisesti raportointimenettelyissä. Oli mukava kuulla komissaari Lewandowskin ajatus siitä, että ei enää puututa tähän esirahoitukseen. Viime vuonna tämä uusi tulkinta vaati sitä, että eri pankkitilejä tarvitaan jokaiselle hankkeelle. Esimerkiksi Euroopan tutkimusneuvoston hankkeissa tämä tarkoitti paljon ylimääräistä työtä, hyvinkin pienien rahasummien takia, joten siksi tämä uudistus olisi erittäin tervetullut. Trust Researchers-järjestön julkilausuma tai verkoston julkilausuma, sen on allekirjoittanut yli 12 700 tutkijaa, toteaa, että tällä hetkellä rahoitussäännökset kohtelevat tutkimusta aivan kuin muiden tavaroiden hankintaa. Tämä ei ole tietenkään hyvä asia tutkimukselle. Toivottavasti uusia säännöksiä voitaisiin kehittää tieteelliselle tutkimukselle ja erityisesti sille tutkimukselle, jota yliopistoissa tehdään. Nyt monet tutkijat uskovat, että hallinnollinen taakka on sellainen asia, joka tarjoaa kilpailuedun globaaleille kilpailijoillemme. Toivon, että lähitulevaisuudessa asia ei ole enää näin. Euroopan unionin rahoitussäädösten tulisi tukea eurooppalaista huippututkimusta. Kiitos. Vielen lieben Dank, Professor Mattila. Kiitokset, professori Mattila siis todelliset suomalaiset 10 minuuttia, eli vähemmän kuin 10 minuuttia. Todella hienoa. Näin me pysymme paremmin aikataulussamme. No niin, varsin hyvin tässä nyt esiin tuli se, että vedottiin sen puolesta, että eh, pyrittäisiin yksinkertaistamaan sääntöjä, mutta tutkimuksen osalta – varsinkin sen puiteohjelman osalta, olisiko mahdollista ajatella erityismääräyksiä. No, tämä mielestäni käy ilmi eh, esittelijämme puheenvuorosta myöskin, koska hän nimenomaan on tämän puolesta puhunut, eli että tällaista tarvittaisiin jonkinlaista erityistä menettelyä, mitä tulee varanhoitoasetukseen. No niin, nyt sitten kollegoilla on mahdollisuus, ei, ei varsinaisiin puheenvuoroihin, vuoroihin, vaan kysymyksiin, kysymysten esittämiselle on nyt mahdollisuus. Ja tässä todellakin nyt pidetään kiinni puheajoista. Kresle ensinnä ja siitä sitten eteenpäin. Kiitoksia näistä erittäin mielenkiintoisista alustuksista. Minulla olisi kysymys kuitenkin komissaarille äsken, äsken kuultiin, että yksi pääongelmista on juuri tämä säännösten vaihettaisuus. Millä, miten voitte kuvitella sitten, että, että me voimme sitten varanhoitoasetuksen kautta vaikuttaa sitten näihin kaikkiin vuoteen 14 asti hyväksyttäviin, hyväksyttäviin ohjelmiin? Emme emme me täytyy sitten, äh, esimerkiksi vaikka äh, tutkimussektori osaa, osoittaa selkeästi, että ei, ei tämä ole ollenkaan äh, oikea, oikea paperi ollenkaan. Se käy ihan sitä vastaan, mitä me ylipäätänsä näillä rahoitushankkeilla me haluamme saavuttaa. Komissaarilla haluaisin painottaa, että, että meillä olisi selkeä asetuskirja, varan, varanhoitoasetus yksi ainoa ja sitä voitaisiin sitten käyttää, että jokaisessa rahastossa olisi sitten omat sääntönsä. Se olisi, miten voimme siis tämän varmistaa. Se oli ensimmäinen kysymys. Minä haluaisin oikean kunnon vastauksen tähän, enkä mitään sinne päin. Sitten herra Mitchellille kysymys. Sikäli kun ymmärsin teidät oikein, se, mitä te e-, e-, esitette, että, että miten eri, erilaista, eri, eri, erilaisia mahdollisuuksia isossa britanniassa on sitten vastata näihin rahoituksiin kansallisella, kansalliselta osalta. Pitäisin tätä järjestelmää sillä vaiheessa järkevänä vain, jos kaikki mahdollisuudet olisivat sallittuja kaikille tällä tavalla voitaisiin sitten laventaa, laventaa tätä varainkäyttö kirjoa. Pitäisittekö se järkevänä sitä, pitäisittekö te järkevänä sitä, että tämä kaikki vastarahoitusmahdollisuudet olisivat mahdollisuuksia? mahdollisia. Sitten meidän täytyy kokeilla kaikkia konsteja, esimerkiksi arvonlisävero, herra komissaari. Ja arvonlisäverokysymys on yksi tärkeimmistä silloin, kun kolmansien maiden kanssa asioidaan äh, Kolmansilta mailta. Siitä saattaa jotakin hyötyä ollakin, mutta Euroopan unionin sisällä tietenkin tästä täytyy päästä eroon. Sitä ei ole eh, mitään eh, hyötyä, mutta eh, tuskin sitä nyt helpostikaan aikaan. Kuitenkin teidän arvionne siitä koko tästä arvonlisäpoistohankkeesta. Uh, uh, uh, Kiitos. Mitchell mainitsi tässä Walesin. Se on oikein hyvä, se mainittiin otteeseen. Tämä on tärkeää, kun katsotaan, miten rakennerahasta voidaan hyödyntää. Jokin aika sitten esiin tuotiin se, että pienten järjestöjen oli hankala saada rahoitusta EUlta, mutta Menneisyydessä myöskin hyväksyttiin eh, hankkeita ehkä liikaankin tavoitteen yhden alla. Tuhansia hankkeita hyväksyttiin Walesissa ja kysymys kuului, eh, oliko niillä vaikutusta esimerkiksi elintason ja BKT ylipäätään. Ja niinpä nyt trendi olisi eh, hyväksyä vain suurempia hankkeita Walesissa ja pienemmät eh, järjestöt sitten eh, katsoisivat tai kilpailisivat keskenään. Kysyisinkin Mitchelliltä, katsotteko, että on parempi nyt lähteä liikkeelle suuremmista hankkeista toimittaisiin tämän metodin pohjalta, onko tämä parempi pienen järjestö ajatellen vai onko parempi, jos hankkeita on valtava määrä? ja ne ovat pienehköjä. Ja Mitchell myöskin funding kysymyksen tässä mainitsi ja meillä on tällainen targeted match funding käytössä Walesissa pieniä järjestöjä varten. Ja todellinen vastaus olisi ehkä katsoa äh, näitä äh, intervention kysymyksiä tässä yhteydessä, mutta kysymys sitten valtion tukin osalta ei ole tässä esiin noussut ja se on ongelma monien järjestöjen, varsinkin pienten sellaisten osalta. Ehkäpä herra Mitchell voisi tätäkin kommentoida valtiotukimääräysasiaa, kun puhutaan pienistä järjestöistä. Ja sitten yksinkertaista kohtaaminen hakemusten osalta, no tämä on suuri kysymys budjetti ja tässä valiokunnassa asia on tarkasteltu, on mietitty, miten yksinkertaista sääntö, että tämä tilintarkastusta helpottaisi, mutta toisaalta tulisi myöskin yksinkertaistaa äh, hakemusmenettelyjä. Tämä on pullonkaula, josta on puhuttu varsin usein, ehkä liikaakin. Mutta ehkä nyt olisi hyvä käydä keskustelua toimijoiden kanssa, niiden kanssa, jotka todella hakemuksia jättävät, jotta ymmärtäisimme, mitkä ovat heidän mielestään suurimmat hankaluudet. Ja tältä pohjalta voitaisiin heidänkin kommenttinsa tulevaisuudessa huomioida. Kiitokset. Ja nyt sitten ehkä komissaari voisi vastata ja sitten Mitchell saa sen jälkeen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Sen vuoksi tällaiset äh, kuulemistilaisuudet ovat hyödyllisiä, koska näissä voi kuulla äh, teidän kommenttinne äh, kytkeytyvät käytännön muutoksiin ilman, että tarvitsee mitään vallankumouksen tiedä lähteä ja koko asetusta lähteä muuttamaan. Kysymys ei ole välttämättä aina varahoitoasetuksen asetuksesta Kaikkein parasta olisi saada sektorikohtaiset säännöt synkronoiduksi, kuten Totti ja herra Mattila erityisesti, mutta myöskin tietysti sitten Rova Gressle kysyy, että, että, että, että mitä ollaan tehdään ja mitä aiotaan tehdä. En voi liikaa paljastaa, mitä siellä kulisseissa tapahtuu, mutta minä äh, ainakin penäisin kahta asiaa käytännön tiellä. Ensinnäkin tämä esirahoituksen äh, selkiyttäminen, se näytti olevan hyvin äh, merkittävä ja myöskin parlamentin noteeraama pullonkaula. Ja tilintarkastajatkin siihen kiinnittävät huomiota. Ja toinen, toinen seikka, mitä peräsin, oli sektorikohtaisten, alakohtaisten sääntöjen synkronointia ja koordinointia, mutta se ei ole mikään helppo nakki. Meidän on pitää testata sitä yhdellä erityisesti herra Mattilan hallitsemalla alalla, eli tutkimuksessa. Tässä oli koko, koko joukko organisaatiota kuin hän on siinä äh, siitä äh, äh, vastuussa. Hän tiedon, tiedonantonsa oli numero yksi, siis ensimmäisenä, ensimmäinen, joka koski tai liittyi tähän varainhoitoasetukseen. Eli että siinä nostettaisiin esille tietty edun, edunsaajien ryhmä. Ja tällä sektorilla on, on saatu hyvää yhteistyötä Kekan Queenin Äh, johdolla niin e, e, mielenkiintoista oli kuulla, äh, esimerkiksi Mitchellkin totesi, että tämä kriisiympäristö äh, saa kohesiopolitiikkaan uutta puhtia, joka voi olla hyvä, hyvä uutinen Euroopalle jatkossakin ja erityisesti eh, Iso-Britannian rooli ja se siinä saattaa imago vähän nostaa, sillä hän on avainasema neuvotteluissa. Mitä eh, Rova Tot eh, sanoi, sanoi, Totin sanat kuulostivat hiukan konservatiivisilta, kun me tässä olemme kumminkin vallankumouksen tiellä nyt kulkemassa. tällainen tota, me pyrimme saamaan tällainen selkeä tasapaino todellisten ja projektikustannusten hankekustannusten välillä. Ei, ei, ei siinä suinkaan tietenkään voida kokonaan unohtaa näitä könttä rahoitusmahdollisuuksia, mutta voidaan pitäytyä tietysti klassisessa hankerahoitusmallissa tai sitten lähteä lähinnä ehkä tulossuuntautuneempaan suuntaan myöskin niin ikään täällä maatit, muistan tietysti tämän alvikeskustelun ja omalta parlamenttiin vuosi ajalta, niin, mutta vuodelta 2005, jolloin vaihtokurssimekanismia tarkennettiin. Siinä on täytäntöönpano säännössä artikassa kahdeksan mainita tästä – ja varahoitoasetus mahdolli, antaa äh, äh, viranomaiselle luvan soveltaa todellista vaihtokurssia. Me, me ymmärrämme, että näillä äh, hälvillä markkinoilla saattaa olla entistä tärkeämpää saada jonkun valtuuttavan viranomaisen päätös sinne tueksi. Ympäristö, jossa elämme, on hankala ja haastava euroalueen ja ei-euroalueen välillä erityisesti jossa, joiden välillä tullaan keskus, käymään tätä keskustelua näiden alueiden välisestä yhteistyöstä ja sen sujuvoittamisesta. Mutta että kyllä tämmöinen mahdollisuus vaihtokurssien käyttöön oikeiden sellaisten on jo olemassa nykyisessäkin asetuksessa. Mutta sanon yleisesti ottaen toteaisin, että, että pallo on nyt teillä. Me, me ehdotus, ehdotus on tehty. Äh, se oli aika äh, äh, monimutkainen perusteellinen harjoitus. Yhteistyötä on tehty eri ala, toimialoista vastuussa olevien komissaar, komissaarien välillä mutta nyt sitten äh, pikkuhiljaa käynnistämme normaalin yhteispäätösmenettelyn. Täällä äh, kansan valitsemat äh, henkilöt nyt täällä salissakin paikalla, joiden kanssa sitten neuvottelua käydään. Ja minä edellytän suoraan sanottuna sitä, että, että vuoteen 2012 mennessä uusi avaranhoitoasetus on saatava valmiiksi. Jotta paitsi, että 2020 strategia saadaan toteutamaan, mutta että meillä olisi vakaa pohja seuraavien rahoitusnäkömien toteuttamiseksi. Tässä olivat kommenttini minulle annettuihin kommentteihin. Kiitos. Kiitoksia komissaari herra, herra Mitchell, jos te vastaatte tämän kysymyksen ja lyhyesti, ja kun sanon lyhyesti, tarkoitan lyhyesti. Minä katkaisen teiltä sähköt, jos olette liian pitkä sanainen. Kiitos. Yritän tehdä yhteenvetoa hiukan siitä, mitä kuulimme. Tärkeintä tässä on nyt se, että pystytään käymään vuoropuhelua yhdessä rahoittajan kanssa – vuoropuhelu täytyy olla sellaista, että siinä molemmat organisaatiot haluavat hankkeen onnistuvan ja pyrkivät siihen. Tällainen sen suhteen hakijan ja tuen myöntäjän välillä tulisi olla. Pari asiaa. Innovaatioasia meidän sektorillamme on erittäin tärkeä. Britanniassa tällä hetkellä EU-rahaa käytetään ikään kuin tällaisena Britannian oman hallitusten politiikkojen tukena sen sijaan, että sitä käytettäisiin luovuuteen ja innovaatioihin. Tällä tavalla on hukattu valtava määrä potentiaalia, jota ei nyt koskaan päästä kehittämään. Olen samaa mieltä siitä, että suuremmissa sopimuksissa on oma arvonsa. Se vähentää hallinnointia joka rahoitukseen liittyy, mutta samalla hetkellä pitäisi miettiä tällaisia yhteisö, yhteisön antamia apurahoja. Monesti ne menevät pienemmille organisaatioille, jotka tällä tavoin voivat sitten parantaa omien asiakkaidensa elämänlaatua ja yhteiskuntaa ylipäänsä. Valtion avusta sanoisin, että Totta kai yksinkertaistamista tarvitaan, mutta pitää myös ymmärtää, että mitä valtionapu on. Pienet organisaatiot voivat saada sitä. Siinä on tärkeää ymmärtää, mitä se itse asiassa tarkoittaa, koska asia on niin monimutkainen. Eli siksi pitäisi näillä tuen myöntäjällä ja, ja sen saajalla olla ikään kuin sellainen suhde, että he ovat kollegoja, jotka todella haluavat sen hankkeen onnistuvan niin, että toteuttajat miettivät, mitä tämä tuki nyt on ja mitä se minulle tarkoittaa. Viimeinen asia, johon tarttuisin, on tämä yksinkertaistaminen. Organisaationa me saamme hankerahoitusta, me saamme sosiaalirahastosta rahoitusta ja kaikki nämä tarkastusvaatimukset ovat aina erilaisia. Otetaan esimerkiksi se, kuinka kauan papereita täytyy säilyttää sen jälkeen, kun hanke on päättynyt. ESR-papereita pitää säilyttää Britanniassa vuoteen 2020 Progress-ohjelmassa. Aika on aivan eri. Itsekään en tiedä, missä olen vuonna 2025, mutta organisaatiolla on vastuu niin pitkälle ajalle säilyttää papereita Eli ehkä se aika voisi olla viisi tai seitsemän vuotta 12 sijaan. Aikarajoitusten vuoksi en, en nyt mene muihin kysymyksiin, mutta toivottavasti nämä vastaukset tyydyttivät. Kiitos. Ja, vielen dank. Ähm. Kiitokset. Niin. Rouva Tot, mutta ihan lyhykäisesti, olkaa hyvä. Kyllä todellakin. Lyhyesti vain puhun, hyvä puheenjohtaja. Minulla on kyllä reagoitava. Sanottiin, että ollaan oltu konservatiivisia. Meille vuoropuhelu komission kanssa on todellakin tervetullut ja olemme pitkään tehneet heidän kanssaan yhteistyötä. Tiedämme kyllä varsin hyvin, että ei ole helppo muuttaa millään tavalla määräyksiä edunsaajien edun suuntaan. Ja siksi tällainen, eh, emme nyt halua tukea klassista eh, menettelyä, vaan eh, haluaisimme vähän reaalipoliittisemmalta pohjalta tässä toimia. Niin, tässä nyt lasketaan kolmen vuoden pätkinä kolme, kolme ja kolme ja nyt ollaan jossain eh, välimaastossa ja sen jälkeen on sitten, mm, kun tulee uusi rahoituskehys, on todella muutettava määräyksiä, koska silloin ulkosuudenhallinto toimii, delegaatit toimivat ja me ja jäsenmaat ja niin edelleen. Eli syntyy eh, varsin naisia muutoksia ja kyseessä on todellakin toiminnan dynamiikka. Ja siksi jo tässä vaiheessa eh, vähän vallankumouksellisen ehdotus olisi voinut olla mahdollinen. Ja ehkä nyt on mahdollista katsoa eh, asiakirjaa, jonka kyllä vasta tänään saimme, mitä tulee sääntöjen yksinkertaistamiseen, vaikka ehkä perjantaina se jo lähetettiinkin. Eli eh, teemme mielellämme yhteistyötä, kunnes vuonna 2011 lopullinen esitys saadaan valmiiksi. Kiitos. Kiitos, kiitos tästä. Ja tietysti on hyvä meidänkin mielestämme, että komission ja kansalaisjärjestöjen välistä vuoropuhelua voimme omalta osaltamme helpottaa. Ja nyt sitten annan keskustelun johdon tässä kollegalleni talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajalle. Olkaa hyvä. Kiitokset. No niin, jatkamme tästä eteenpäin ja tässä vaiheessa on erittäin tärkeää, saada näkemyksiä asiantuntijoilta, eikä pelkästään siksi, että halutaan hahmottaa heikkouksia ja saada kriittisiä argumentteja, vaan myöskin, että saamme tässä hyviä ehdotuksia. Ne ovat tärkeitä nimenomaan tässä vaiheessa. Nyt Richard Doherty, Deloitte Consulting yrityksestä saa puheenvuoron. Hän kertoo viimeisistä kokemuksista varanhoitoasetuksen suhteen, siis edellisen reformin jäljiltä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme seuranneet tätä asiaa neuvonantajina ja tilintarkastajina jo vuosien ajan. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä komission kanssa, mitä tulee taloushallintoon ja tilintarkastukseen, Ja olemme tehneet myös tutkimuksia näille kahdelle valiokunnalle vuodesta 2006 lähtien. Pitää sanoa, että Suuri osa tästä materiaalista, jonka olemme valmistelleet, on jo ollut keskustelun alla. Komissaarikin on siihen tässä viitannut. Sanon pari alustavaa asiaa ja sitten keskityn esitykseni loppuosaan sen sijaan, että toistaisin asioita, joita tässä on jo muiden puhujien taholta sanottu. On kriittinen, on helppo olla kriittinen tässä asiassa ne, jotka haluaisivat hyötyä unionin talousarviosta tai hyötyvät siitä, ovat kriittisiä sitä kohtaan, ja se on monesti ymmärrettävää. He monesti ottavat esiin virheellisyyksiä ja heikkouksia, joita tässä prosessissa on. Viime aikoina on keskusteltu, että tässä asiassa kuitenkin edistytään ja että sidosryhmät ymmärtävät yhä paremmin sen, minkälaisia rajoitteita komissiolla omassa toiminnassaan on ja päinvastoin. Komissio on selvästi tehnyt työtä asian parantamiseksi ja tämä tulisi tunnustaa. He ovat pyrkineet mahdollisimman suureen avoimuuteen tämän erittäin monimutkaisen varainhoitoasetuksen ja kaiken, kaiken siihen liittyvän parantamiseksi. Mitä tarkoitan rajoituksilla? No selvästikin hallintokulttuurikomissiossa on aivan omanlaisensa. Entinen talousarvio-osaston pääjohtaja sanoi minulle kerran, kun kysyin, että onko hän sitä mieltä, että tämä muutoksen tahti on odotetunlainen. Hän vastasi, että no, mehän olemme työskennelleet vasta 6-7 vuotta ja tarvitsemme pari kymmentä Tämä voi olla liioittelua, mutta se kyllä kuvaa hyvin niitä vaikeuksia, joita hallintokulttuurin muuttamiseen liittyy esimerkiksi komissiossa toimittaessa. Jos ollaan rehellisiä, niin voidaan todeta, että kritiikki on monesti aika yksinkertaista esimerkiksi, jota poliitikot ja media esittävät. Ei välttämättä näissä valiokunnissa, mutta e- erityisesti jäsenvaltioissa. He tarttuvat hyvin kärkkäästi tilaisuuteen nähdä kaikenlaisia petoksia ja, ja virheellisyyksiä varojen hallinnassa. Ja sitten täysin kritiikittömän median tuella pystyvät ikään kuin hautaamaan sen, sen todellisen tarinan, ja komission on kuitenkin pakko vastata näihin syytöksiin, ja silloin totta kai tämä luo tällaista luonnollista puolustautumista. Siksi täytyy pyrkiä tasapainottamaan oikeiden asianmukaisten vaatimusten kritiikki ja sitten tällainen aivan asiaton mediasta ja muualta tuleva kritiikki. Siksi meidän on jatkettava rakentavaa vuoropuhelua, jota esimerkiksi tämä kuuleminen nyt edustaa, jotta voimme parantaa järjestelmää ajan mittaan. Ensin halusin puhua tämän uudistuksen tavoitteista viimeisen viiden vuoden ajalta – kommentoisin hiukan sitä, minkälaisia tuloksia on ollut ja sitten kertoa hiukan ajatuksista tulevaisuuteen liittyen, mutta voin edetä suhteellisen nopeasti, koska osa näistä asioista on jo otettu esiin. Lyhyesti ensinnäkin hankinnoista. Komissio omassa ehdotuksessaan uudistukseksi pyrki nostamaan pienimääräisten hankintasummien kynnystä – niin, että saataisiin prosessista yksinkertaisempi ja mutkattomampi. Myös julkisen, julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön puitteissa pyrittiin parantamaan sopimuksesta kilpailua. Sitten haluttiin myös lisää puitesopimuksia niin, että hankinnasta tulisi helpompaa Monesti näissä ovat mukana kaikki unionin toimielimet ja siten ne voisivat myös hyötyä kaikista puitesopimuksista tehokkaammin. Ja sitten myös pankkien takuut. Ne luovat yleensä suuria kuluja urakoitsijoille ja tarjouskilpailuihin osallistujille, mutta ne, nyt näitä ehtoja on löysennetty. Sitten apurahat ehdotuksena oli, että yksinkertaistetaan tätä apurahan myöntämisprosessia niin, että keskity, halutaan myös keskittyä siihen, että on suurempi kynnys näihin könttäsummien myöntämiseen. Puhuimme tästä jo hiukan täällä tänään. Sitten halutaan siirtyä kohti tällaisia tasaisia summia, pysyviä summia ja myös hakuaikojen pitäisi olla pidempiä niin, että edunsaajilla on enemmän aikaa ymmärtää, mitä heille on tarjolla ja mitä heiltä vaaditaan, ja että he voivat valmistella näitä hakemuksiaan rauhassa. Monestihan se on hyvin vaikea prosessi. Ja sitten apurahoista vielä tällainen automaattinen esirahoitus ilman, että sitä tulisi edes hakea aivan kuten tässä tutkimu, tutkimuskentän edustaja sanoi. Sitten kolmas alue, jossa pyritään saamaan muutosta aikaan, on avoimuus. Suurempaa selvyyttä saadaan siihen, kenelle apurahat ovat menneet, kuka niitä on hakenut, parempaa palautetta hakijoille, jotka eivät rahoitusta saaneet tähän asiaan on saatu ja saadaan suurta parannusta. Sitä on jo saatu viime vuosina. Komissio antaa hyvää palautetta erityisesti hankintapuolella hakijoille, jotka eivät onnistuneet. Sitten apurahojen puolella parempaa määrittelyä, suurempaa selvyyttä siihen, kuka, minkälaisia sopimuksia saatiin, kuka rahoitusta sai. Ja sitten pyritään myös auttamaan hakijoita ymmärtämään, mitä he hakevat. Vielä avoimuudesta komission puolellakin on luotu hyvin, avu, hyvin hyödyllisiä järjestelmiä, kuten tällainen aikainen varoitusjärjestelmä urakoitsijoille ja edunsaajille. Se on heille erittäin suureksi hyödyksi. Ja sitten myös tietosuojan vaatimuksia. On, niistä on tehty julkisempia ja niitä on myös tiukennettu olemme osoittaneet eri alueita, joilla edistystä on saavutettu. Ensimmäinen on maksujen nopeus, sen nopeutuminen. Se on ollut vaikea asia viime vuosina. Ongelmia on ollut, mutta nyt yritykset ovat todella tuottaneet tulosta. Totta kai tilanne ei ole ihanteellinen vieläkään, se ei koskaan voi sitä ollakaan, mutta kehitystä on tapahtunut. Sitten rahoitustiedon laadun parantaminen ja sen määrän lisääminen hakijoiden suuntaan kaikille sidosryhmille, parlamentille, jäsenvaltioille, ulkoisille organisaatioille. He voivat nähdä kaikki paremmin sen, mikä rahoitusasema on. Kolmas asia, hankintaprosessit. Sitä on pystytty kehittämään. Siellä on puhuttu valinta- ja poisjättökriteeristöstä. Monet komission palvelut vaativat nyt vain hankintaprosessin voittajia täyttämään kaikki kriteerit. Se ei päde kaikkiin palveluihin, joissakin tapauksissa kaikkien hakijoiden antaa hyvin paljon erilaista tietoa prosessin eri vaiheissa, mutta kehitystä tässäkin on tapahtunut. Hallinnollista taakkaa pyritään vähentämään apurahoissa. Ja vielä sitten viimeisenä tämä ennakkorekisteröintiprosessi ja hakemusten sähköinen lähettäminen. Euroopan unioni ei ole mitenkään paras kaikista tässä asiassa, mutta vähitellen palvelut alkavat olla avoimempia myös tässä mielessä ja myös rekisteröinti talousasioissa toimii yhä paremmin sitten hiukan negatiivisia asioita. En halua toistaa sitä, mitä kollegani ovat tässä jo sanoneet siitä, kuinka vaikeaa rahoituksen käyttö on sen jälkeen, kun sitä on saanut. Meillä on selvää näyttöä siitä, että sääntöjen tulkinnassa on paljon epäjohdonmukaisuutta. Totta kai meillä on tuhansia virkamiehiä, jotka yrittävät tätä prosessia panna täytäntöön, mutta jos hämmennystä on niin paljon, että se lisää hallinnollista taakkaa ja johtaa siihen, että ohjelmiin ei haluta edes osallistua, niin silloin totta kai komission, komission panos tähän asiaan ei ole ollut vielä riittävä ja, ja lisää toimia täytyy toteuttaa. Tähän asiaan keskityttiin erityisessä kuulemisessa, jonka valiokunta järjesti tästä asiasta. Ja sitten vielä toistaisin, että tämä kulttuuri on omanlaisensa. Täällä pelätään virheitä, virkamiehet pelkäävät niitä. Tutkimme tätä parlamentille pari vuotta sitten. Tutkimme henkilöiden vastuuta ja oikeudellista vastuuta ja huomasimme, että ei ollut niinkään kyse siitä, että tässä on jonkinlainen oikeudellinen riski, joka pelottaa virkamiehiä, vaan enemmänkin se, että virkamiehet eivät halunneet, että heidät tunnistetaan ihmiseksi, joka on nyt tehnyt virheen. Eli siksi pitäisi miettiä tällaista siedettävää virheriskitasoa. Keskustelun tasoa on myös kuitenkin pystyttävä tässä asiassa parantamaan ja siirtämään sinne ylemmälle tasolle, jotta virkamiehet voivat olla varmempia siitä, kuinka heidän täytyy työnsä laadukkaasti toteuttaa niin, että se olisi mahdollisimman tehokasta myös rahoituksen kannalta, kun ajatellaan, että säännöt tässä asiassa ovat hyvin tiukkoja ja siksi virheettömän suorituksen ei varmaankaan päästä. Sitten tulevasta prosessipuolelta olen valinnut viisi kohtaa, jotka mielestäni ovat tai edustavat hyvin sitä, mistä tässä on jo puhuttu. Tässä on se siedettävä virheriskitaso, se on totta kai asia, jota pitää pohtia ja siellä kehitystä tapahtuneen, se on hyvä uutinen. Sitten säännöistä tiedottaminen paremmin. Sitten kulttuuri. Pitäisi edistää sellaista kulttuuria, jossa rahoituksen parissa toimivien ihmisten määrä vähennettäisiin minimiinsä niin, että mahdollisimman vähän ihmisiä tarvittaisiin hyväksymään maksuja. Ja se on sellainen asia, jossa voidaan vielä saavuttaa paljon edistystä niin, että prosessi nopeutuisi entisestään. Sitten sääntöjen yhdenmukainen tulkinta, tarkkojen suuntaviivojen kertominen. Tämä on sellainen asia, johon painetta paljon nyt kohdistuu. Viimeinen asia on asia, joka nousi esiin tutkimusrahoituksen kuulemisessa muutama viikko sitten. Näemme, että tässä asiassa voidaan edetä myös tämän siedettävän virheriskitason asian kautta. Virheiden estäminen ja sen varmistaminen, että virheitä ei tapahdu sen sijaan, että rangaistaan virheiden tekijöitä, voisi olla parempi tapa edetä. Viimeinen kalvo sitten laajentaa tätä näkemystä sen sijaan, että tutkitaan vain näitä taloudellisia ja rahoitusasioita, niin katsotaan myös koko järjestelmää. Varainhoitoasetuksessa on artiklassa 27.3 hyvin tarkkoja määritelmiä siitä, että tavoitteiden tulisi aina olla konkreettisia ja selkeitä ja niitä pitäisi pystyä mittaamaan suoritusindikaattoreilla ja niistä pitäisi pystyä raportoimaan systemaattisesti. Periaate on totta kai kunnioitettava, mutta selvästikään sitä ei ole pystytty toteuttamaan äh, komission työkulttuurissa tämän artiklan kirjaimen tai hengen mukaisesti. Ja tässä kalvolla mainitaan muitakin asioita, jotka liittyvät suoritusten mittaamiseen, jotka meistä johtaisivat tällaiseen vuosittaiseen suunnitteluun organisaatioissa niin, että voitaisiin raportoida siitä, kuinka nämä suunnitelmat on toteutettu, mutta tässä tämän kulttuurin toteuttamisessa ei ole vielä päästy kovin pitkälle ja vielä ei ole voitu todeta, että tällainen strateginen suunnittelu on todella tapahtunut ja että siitä on raportoitu. Meistä tämän asian syventäminen komissiossa toisi paljon hyvää kaiken kaikkiaan. Se lisäisi selvyyttä ja avoimuutta ja samalla oltaisiin rakentavia sen arvioinnissa, kuinka on onnistuttu suunnitelmien toteuttamisessa ja samalla toimielimet voisivat paremmin suunnitella vuosittaisia toimiaan ja samalla kuitenkin myös tarkastella toimien yhteensopivuutta monivuotisen rahoituskehyksen kanssa. Ja totta kai tämä pätisi myös muihin talousarvioviranomaisiin ja, ja kaikkiin yhteisen toimielimiin. Kiitos. Grazie. Grazie, do la parola adesso all'avvocato Domenico Di Martino. Nyt puheenvuoron saa sitten Domenico Di Martino, joka puhuu jäsenvaltioiden velvoitteista talousarvion toteuttamisessa ja tässä huomioidaan erityisesti artikla 317. Olkaa hyvä. Grazie per eh, il conferimento dell'incarico prestigioso partecipante. Kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän kokoukseen ja kun nyt aikataulu on tiukka, niin en kerro sosiopoliittisesta kehityksestä Lissabonin sopimuksen myötä. Ja sitten eh, määräykset, jotka pohjautuvat sopimukseen, niin kaikkia näitä yksityiskohtia nyt esittele. Mutta kun tarkastellaan jäsenmaiden velvoitteita tässä yhteydessä, toimintasopimuksen artikla 317 katsoisin, että on lähdettävä liikkeelle loogisesta tulkintakriteeristä ja tässä yhteydessä huomioida nimenomaan määräyksen sisältö ja toisaalta myöskin muut säännökset, jotka ovat myös sopimuksessa mukana. Ja kaikkien jäsenmaiden velvollisuushan on konkreettisesti tehdä yhteistyötä komission kanssa ja selkeästi eh, koska sen tehtävänä on toteuttaa hyvin ja sääntöjen mukaan yhteisen talousarviota. Ja tässä artiklassa viitataan jäsenmaiden yhteistyöhön talousarvion suhteen ja toisaalta myöskin viitataan komission vastuuseen sen suhteen, että resurssit on kunnolla hyödynnetty ja hyvä hallintotapa on kaiken taustalla ja nimenomaan on päästävä niihin tavoitteisiin, jotka yhteisö on määritellyt. Ja tästä sitten seuraa se, että yhteistyön, hyvä yhteistyö komission ja jäsenmaiden välillä mitataan nimenomaan niiden elementtien pohjalta, jotka talousarviossa ovat mukana, mutta toisaalta myöskin sen suhteen, miten talousarviota valvotaan ja toteutetaan. Artikla 310 sanoo myöskin, että kaikki eh, menot eh, ne on huomioitava talousarviossa ja kirjattava siihen. Ja kun tarkastellaan monivuotista rahoituspuitekehystä, niin se ei koskaan saa ylittää viiden vuoden kestoa. Ja kyseinen artikla sanoo myöskin, että tulot ja menot, niiden on tasapuolisesti oltava esitettynä talousarviossa, eli kaikki yhteisön omat varat ne tulee pystyä kauden aikana hyödyntämään niiden ohjeiden mukaan, jotka on esitetty yhteistyösopimuksessa. Ja tästä sitten seuraa se, että tämä mainittu yhteistyö toimintaan liittyen on tärkeä viiteelementti komission kannalta katsottuna ja kun hyväksytään tarvittavat varat yhteisötavoitteiden saavuttamiseksi, niin on tärkeää hyödyntää äh, alkuperäisiä äh, ohjelmia, jotka on esitetty ja jotka siis esitetään nimenomaan mm, esitettyjen tavoitteiden saavuttaminen mielessä pitäen. Ja jäsenmaiden on tehtävä yhteistyötä, jotta päästäisiin toivottuihin asetettuihin päämääriin yhteisössä ja tämä huomioidaan talousarvion yhteydessä. Ja tässä nimenomaan tarvitaan myöskin ennaltaehkäisyä jäsenmaan taholta, kun tehdään talousarvioesityksiä. Ja myöskin on mietittävä sanktiomenettelyjä talousarvion liittyen yhteisömääräysten mukaisesti ja tämä silloin, jos varoja ei ole sääntömääräisesti hyödynnetty. Niinpä erittäin tärkeä jäsenmaiden velvoite on talousarvioesityksen yhteydä esittää selkeät esitykset kuluista ja todellisista toteutuneista kuluista. ja on taattava se, että toimitaan kunnolla yhteisötaholla, mutta myöskin jäsenmaatasolla ja lisävelvoite jäsenmailla liittyy siihen, että niiden on taattava sääntöjä noudattaen ja hyvää hallintotapaa noudattaen toimittava niin kuin säännöt esittävät Jäsenmain on myöskin territoriaaliset sektorit huomioitava. Ja nämä on myöskin huomioitava, kun mietitään sitä, miten resursseja halutaan hyödyntää eh, eh, vuotuisen talousarvion pohjalta. talousarvion määräyksistä on kiinni pidettävä ja tältä pohjalta on toimittava. Toisaalta on huomioitava myös artikla 122 perustamissopimuksessa. Ja tämän pohjalta komissio ja jäsenmaa voivat määritellä mahdolliset valvontatoimet monenvälisesti. Ja jos komissio katsoo, että yhteisömääräyksiä ei ole noudatettu, on olemassa mahdollisuus esittää varoitus jäsenmaalle. Ja tästä saattaa seurata se, että komission esittämät suositukset julkaistaan. Ja tässä tapauksessa on mahdollista ryhtyä eh, monenvälisen valvontamenettelyyn. Niinpä, kun pidetään mielessä tällaiset kurinpitomääräykset ja huomioidaan perustavoitteet, jotka on määritelty Euroopan unionin, mutta myöskin jäsenmaiden pohjalta, on ihan välttämätöntä, että nämä molemmat noudattavat niitä määräyksiä, jotka yhteistyöstä on esitetty artiklassa 317. Ja yleisesti ottaen, kun puhutaan toivottujen tulosten saavuttamisesta vuotuisesti tai tietysti myöskin monivuot- monenvuotisesti tai toisaalta kun yksityiskohtaisemmin tarkastellaan toimia petosten ja mm, petosten vastaisessa torjunnassa ja tässä yhteydessä on huomioitava säännökset, jotka esitetään artiklassa 325. On selvää, että laitonta toimintaa vastaan toimitaan aina ja on konkretisoitavakin se, miten jäsenmaa alueellisesti nämä, alueellisella tasolla nämä asiat hoitaa. Ja on pyrittävä ilman muuta yhteistyöhön, jotta saadaan aikaan eh, positiivisia tuloksia silloin, kun taistellaan petoksia vastaan Euroopan unionissa. Ja tähän on sitten vielä lisättävä se, että vastaavanlainen eh, riski, joka syntyy siitä, että resursseja väärin käytetään, tai ei välttämättä selkeästi esitetä asioita talousarvion puitteissa. Tässä on oltava mahdollisuus ryhtyä tarvittaviin aloitteisiin kaikkia mahdollisia spekulaatioita vastaan. per far ritenere assolte le aspettative e con esse gli scopi concorrenti dei cittadini e della Unione europea. Il trattato ha... Tämän lisäksi sopimuksessa esitetään eh, kansalliset toimet eh, juridisten määräysten pohjalta ja myös toimivaltuudet on määritelty jo miten pyrkiä ennaltaehkäisemään petoksellista toimintaa. Ja on myöskin tärkeää eh, toimia siten, että mahdollinen petoksellinen toiminta ei pääse soluttautumaan laajemmin kehitykseen. ja näin aiheuta sitten Euroopan unionille haittaa ja vahinkoa. Eli jäsenmaiden on noudatettava määräyksiä ja tehtävä yhteistyötä komission kanssa ja on suojeltava yhteisiä rahoituksellisia pyrkimyksiä ja on mietittävä, miten pystytään yhteisesti taistelemaan eh, petoksellista toimintaa vastaan. Ja näin päästään hyvään yhteistyöhön. On myöskin määritettävä se, miten voidaan yhteisön varoja hyödyntää ja miten päästä niihin tarkoitusperiin, jotka yhdessä on määritelty. Näin ollen on tulkittava artiklaa 317 siten, että huomioidaan jäsenmaiden rooli ja vastuu laajempana kuin pelkästään yleisen yhteistyön muotoisena. Tämä käy ilmi varsin hyvin tekstistä jos halutaan tulkita yhteistyö käsitteenä oikein siten kuin artikla 307 tarkoittaa, kohtaa, niin tällöin on huomioitava se vastuu, mikä on eh, eri tahoilla tämän artiklan toteuttamisesta. Ja tästä seuraa se, että kun valvonta eh, ja tilintarkastustoimia toteutetaan jäsenmaatasolla eh, talousarvion suhteen, niin tällöin nimenomaan on toimittava siten, että kaikkien instituutioiden tulee, tulee osallistua tähän hankkeeseen ja kannettava oma vastuunsa asiassa. Ja tässä tällainen riippumattomuuden kriteeri, mitä tulee yhteistyöhön, se on tietysti olemassa jäsenmaissa ja toisaalta komissiossa. Ja tästä seuraa myöskin seuraava asia komission kannalta katsottuna, eli e, oma valvonta – talousarvion toteutuksen suhteen. E, ja toiminta, jos esiintyy ristiriitaa siinä, mitä jäsenmaa on esittänyt, ja toisaalta sitten vaikutelma, joka syntyy komissiossa, että ilmoitukset eivät kuitenkaan e, vastaa todellisuutta. Ja tällainen e, oma sisäinen suojelu on mahdollista komissiossa. Komissio voi tällöin tehdä kohta Ähm, osasto- tai kappalekohtaisia poikkeuksia talousarvion suhteen. Ja sitten lopuksi vielä toteaisin, että jos äh, jäsenmaa ei ole noudattanut äh, äh, kriteerejä siitä, miten toteuttaa hyvää yhteistyötä, ja jos komissio on esittänyt selvityspyyntöjä, sille ja jopa julkaissut ne, niin jos jäsenmaa kuitenkin toimii siten, että se ei ole valmis esittämään perusteluja komissiolle tai nämä esitetyt perustelut eivät tunnu järkeen käyviltä ja sellaisilta, että komissio voi ne hyväksyä, niin tällaisessa tapauksessa komissio voi eh, käynnistää rikkomusmenettelyn. Ja ensimmäisessä vaiheessa tällöin komissiolle tarjoutuu mahdollisuus, jos siis eh, jäsenmaa ei ole eh, pidä kiinni artiklan 317 määräyksistä, niin on mahdollisuus vedota eh, Euroopan unionin tuomioistuimeen tällaisessa tapauksessa. Ja tältä pohjalta onkin tarkasteltava eh, varsinaista artiklan 317 sisältöä. Eli sitä ei ole tarkasteltava pelkästään teoreettisesti, vaan myöskin käytännön kannalta, kuinka sitä sovelletaan mm, ja on verrattava myöskin sen sisältöä sopimuksen muihin osiin. Kiitos. Grazie, avvocato Di Kiitokset Di Martino. Ja sitten puheenvuoronsa. saa Saksan tilintarkastustuomioistuimen varapuheenjohtaja Norbert Hausen. Hän kertoo ähm, tarkastuslausumasta liittovaltiojärjestelmissä yhteisen hallinnan tapauksessa ja tässä pohjalla, arti, pohjalla artikla 53b. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että voinkin teille antaa jotain ajatuksia, uusiakin ehkä, eikä pelkästään vanhoja. Me voisimme lähteä liikkeelle niin, että todetaan, että meillä on tässä Euroopassa ongelma. 94 vuodesta lähtien yllätyttiin, sitten ei enää oli tällaiset tarkastuslausemat, myönteiset tarkastuslausemat, erityisesti näitä rakennerahastojen lausumia ei välttämättä annettu siinä järjestyksessä. Tämä tietysti ärsyttää teitä, koska ne ovat ainoastaan vain määrällisiä laadullisia, ärsyttää komissiota ja tietenkin myöskin veronmaksajia ärsyttää, joka kumminkin on loppu, loppujen lopuksi näistä rahoista vastuussa. Mitä sitten on tehty? Ei, ei mitään, ei mitään ole tapahtunut saanut <clears throat> ne ovat myönteisiä, aina nämä tarkastuslausemat myönteisiä tasseja, se, mutta kuitenkin siellä virhemarginaali on jatkuvasti suuri, mutta muuten ei mitään tapahdu sitten, sitten saadaankin joku idea. Ja keksitään, että, että laaditaan tällainen vuotuinen eh, yhteen, yhteenveto, eli otetaan ne asiat, jotka jotka näillä ovat eh, alueita alakohtaisissa määräyksissä eri viranomaisiin velvollisuudeksi. Kerätään ne ja niputetaan ja katsotaan sitten, mitä sitten tuloksiksi saadaan. Ja siitä meille sitten olisi äh, äh, apua Saksan kaltaisessa maassa, että nämä 16 osavaltiota toimittavat nämä äh, raportit ja sitten joku niitä ne yhteen ja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle sitten tämä ulkoinen tilintarkastuselin sitten miettii, että mitä, mitä, tämä, mitä tämä sitten tuo muassaan, tuleeko sitä jotain lisää, lisäarvoa. Olemme tulleet siihen tulokseen, että ei mitään tuo, ei mitään iloa ole tästä järjestelystä. <clears throat> Jos äh, tarkastelee, että mistä äh, varan, varanhoitovuodesta ensinnäkin on kysymys, äh, ja, ja ja, mikä, ja mikä, mitä vuotta sitten tämä tarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma koskee. Tilintarkastustuomioistuimen lausuma koskee vuotta N-1, mutta <clears throat> mutta nämä vuotuiset yhteenverot ovat vuodelta N-2. Eli jos jos 20, viime vuodelta esimerkiksi 2009 saadaan se varan tarkastuslauselma, mutta sitten nämä yhteenverot koskevatkin vuotta 2008. Ei tähän tarkastuslausumaan vaikuta. Sitä eikä tätä. Jos esimerkiksi katsotaan vaikkapa maataloutta, siellä on puolentoista, puolentoista vuoden aukko, näkyy yhtäkkiä en, emännänkin, kaksi ja puolikin kuukautta, se yleensä on noin lokakuun 6. tai 15. päivä. Sitten se on yhtäkkiä aukkoa sitten runsaasti vuoden loppuun mennessä. Esimerkiksi Itä, Itä, Itävallat, Itävallassa on, on tovettu, että siellä on paitsi tilintarkastustuomioistuimet että tutkimuslaitokset – yhdessä tulleet siihen tulokseen, että mitään lisäarvoa näillä vuotuisilla yhteenvetokertomuksilla ei ole. No mentäpä sitten nämä kansalliset jäsenvaltiokohtaiset selvitykset. Niitä on muutamia, mutta ei ne ole, eivät ne ole toisaan, toisinsa verrattavia. Ne ovat vertailukelpoisia ollenkaan. Äh, palaan asian kohta. Mit siis se, mit, mit, täytyy saada selville, missä virheet piilevät, miksi ne ovat siellä, miksi, miksi niihin on tehty. Tämän päivän, tämän, tänä päivänä ei näitä virhealannutuksia löydy mistään. Eli, eli ö, äh, tässä kansalliset sel- selvitykset äh, edesauttavat asiaa. Me olemme niitä saaneet eri, eri maista, mutta olemme vaan sitten joutuneet toteamaan, että ei voida verrata keskenään. e, Eli ainoastaan siinä, siinä sellaisessa tapauksessa tällainen kansallinen selonteko ei ole hyödyllinen ollenkaan, mutta jos sellaisia pyydetään, pitää olla selkeä oikeudellinen perusta, pitää tehdä ne vertailukelpoisiksi ensinnäkin keskenään, mikä merkitsee sitten sitä, että että te, teidän täytyy selostaa komissiolle, mitä näissä kansallisissa selvityksissä halutaan, minkälaisia standardeja edellytetään ja miten ne pitää olla kerättynä ja koottuna, niin että kaikki vastaavat samoihin kysymyksiin ensinnäkin. Ja et sitten voitte verrata näiden erilaisten valtio, valtiollisten selvitysten sisältöä tietenkin, tähän jo viittasittekin, täytyy tietenkin miettiä myöskin sitä, mitä tämä koko harjoitus, harjoitus tulee maksamaan, mitä tämä valvonta kustantaa. Niin Nyt sitten on käytävä, kuka tätä sitten toteuttaa, ulkoinen valvonta, elin, te vai kuka, mikä ihmiset tietenkin tämä elin on varmaankin valmis sitten näitä punnitsemaan ja ottamaan tarkastellakseen, se on ihan selvä. Mutta oikeastaan tämä, tämä ulkoinen tarkastaja voi kuitenkaan sitten puuttua tähän toimeenpanoon. Siinä taas on sitten tämän ulkoisen tarkastajan puolueettomuus sitten ei enää toimi. Siitä ei saada sitten kuitenkaan riittävää, riittävän tarkkaa puolueetonta selvitystä näistä. Tietenkin voi ottaa tarkastelu, tarkasteltavakseen, mutta sitten kuitenkin tämä toimeenpano jää kansallisten elinten hoidettavaksi. Sitten seosopimuksen, teosopimuksen artiklassa 287 eh, eh, on oikeusperustaksi määrätty. Se täytyy ensinnäkin sovita tämä, toteuttaa tai toimittaa vuosittain tämä tarkastuslausuma, jos, siihen on tyytymättömiä, jos siinä on tyytymättömiä ja, ja, minusta tässä salissa on ää, äh, tätä ää, äh, äh, oltu ää, negatiivisesti, negatiivisia sen suhteen. No, jos näin on kerran, niin sitten sitä sisältöä pitää sitten muuttaa, mitä, siellä sitten, mitä siinä lausumassa halutaan kuulla. Nyt, me, nyt meillä on tällainen globaali ää, tarkastuslausuma. Totahan sen nyt aika tylyin sanaa kääntäen. Ää, ää, Esimerkiksi Kreikan ja Suomen olivipuu, olivisato on samalla viivalla, vaikka Suomessa nyt olivia tietysti kasvatetakaan, mutta kumminkin äh, idea on se, että mitään työmarkkinat ja työtoimintaohjelma toimii tämän äh, järjestelmän mukaisesti samalla tavalla niin etelässä kuin pohjassakin, mikä tietenkään ei ole totta olosuhteet vaihtelevat maittain. Täytyy tietää, miss, mikä on virhemarginaali missäkin, tai mitä virheitä on missäkin jäsenmaissa ja, ja mistä syystä se ei se ilmene tänä päivänä tuomioistuen väittää, että heillä ei ole tarpeeksi ihmisiä. He eivät voi tarkastaa tarpeeksi, suorittaa tarkastuksia tarpeeksi laajasti. Eli siis tällainen ta- tarkastuslausuma esimerkiksi vaikkapa rakennerahastoista ja täytyy edellyttää sitä virheiden tunnistamista ja paikantamista. Komissio on nyt ehdottanut, että miten tätä artiklaa 53a tässä äh, rahanhoitoasetuksessa, miltä sen pitäisi, minkä, minkä sen sisältöinen sen pitäisi olla. Äh, tässä äh, sanotaan kohdassa neljä, kohdassa C, service shall be subject to an independent external audit, että Eli siis tästä uh, Luot äh, rahoituslähteestä riippumaton tilintarkastaja, ulkopuolinen tilintarkastaja, äh, tarkastakoot sen sitten. Äh, tämä tarkoittaako sitä, että sitä täytyy tarkastaa kerran vuodessako vai, vai säännöllisesti tai tarkoittaako sitä, että ehkä niitä satunnaisesti tarkastellaan, tarkastetaan vai ja kuka ne tarkastaa ja kuka, ku, ku, kuka on se sitten tämä luotottajasta riippumaton tarkastuselin. Tässä edelleen saman artiklan kohdan C alakohdassa herää uudestaan kysymys, kuka se sitten on, joka, joka sitten tätä ulko, ulkoista tilintarkastusta toteuttaa vastuullisena elimenä. Siinä ei saada, saada vastauksenne sitten kohdassa V samaisessa artiklassa D-alakohdassa. Kuka sitten antaa tämän johto, johdon toiminnasta lausuman? Olisin kiitollinen, jos tässä saataisiin vielä vähän lisää tolkkua tähän ja haluaisin päätökseen, tämän lyhyen alustukseni päätteeksi todeksi että, että huolehtikaan, huolehdittakoon siitä, että, että analysoidaan virheet, paikannetaan ja identifioidaan tekijä ja nostetaan ne sitten esille. Siltä tavalla voidaan sitten nämä virheet mahdollisesti ehkä, ehkä välttää, niin kuin tämä puhuja äsken mainitsi. Grazie, signor Kiitokset. Ja nyt sitten keskustelukierros. Kressler, olkaa hyvä. Kiitokset. Tämä jälkimmäinen osia oli varsin mielenkiintoinen. Kiitokset teille. Ja tämä oli osoitus siitä, että myös kymmenessä minuutissa ehtii sanoa varsin paljon. Minulla on muutama kysymys. Nimenomaan tämä oikeo taloudellinen rike, se on asia, joka meitä kiinnostaa. No, tästä Kreikka on yksi esimerkki. Eh, ja eh, tämä eh, talousarviovalvontaongelma, joka nyt tuli esiin Kreikassa, oli vain jäävuoren huippu, vaan kuvitellaan mitä kaikkea muuta taustalla on. Tässä varsin monimutkaisesta suhteesta on kyse ja Doha tässä varsin hyvin tämän asian esiin toi, mitkä ovat nämä institutionaaliset puitteet komission kannalta tarkasteltuna. Mutta meidän tulisi nyt toimia siten, että nämä oikeudelliset rikkeet, niitä lähdetään seuraamaan välittömästi komissiossa komission kautta sen sijaan, että etukäteen keskustellaan, ensin keskustellaan siitä, voidaanko mihinkään ryhtyä, vaan toimintaan ryhdytään välittömästi Ja meidänkin mielestämme olisi hyvä, jos nyt miettäisin sitä, miten voimme auttaa komista siinä, että se voi reagoida automaattisesti, jos rikkeitä jäsenmaissa on tapahtunut. Jos joka kerta joudutaan keskustelua käymään, niin voidaan katsoa, että oikeusvaltioperiaate ei toteudu aina suurin maksaja estää nämä välintulot. Ihan näinhän nyt Saksa nykyisellään tuntuu toimivan. Eli jos jatkossa toimimme samoin kuin tähän asti on toimittu, niin ei kannata mennä mitään hienoa varainhoitoasetusta esittämään, koska sitä ei sitten kuitenkaan käytännössä sovelleta. Eli mitä tehdä, jos rikkeitä, oikeudellisia rikkeitä jäsenmaassa tapahtuu? En tiedä kun nyt komissaari on jo poistunut paikalta, voiko komissio asiaa tässä yhteydessä lainkaan kommentoida, mutta olisi kuitenkin hyvä, jos nämä tärkeät seikat esiin tuotaisiin. Komission esityksessä on joitain epäselvyyksiä esimerkiksi hyväksyttävä riski. Eilen jo, kun komissaari Semeta oli paikalla, nyt Lewandowskin läsnä ollessa pyrin myöskin tämän esiin tuomaan. Eli jos asiat muutetaan, niin se ei välttämättä tarkoita automaattisesti parannusta, koska epäselvyyksiä edelleenkin on. Varsinkin artikla 53 on sellainen, että minullakin on siihen liittyen vielä paljon kysyttävää niin kuin tässä varapuheenjohtaja totesi, mutta varsinkin tämä hyväksyttävä riski, se tulisi ottaa käsittelyyn. Ja sitten artikla 28, se on varsin hankala se on epätarkka, epäselvä ja jos se on nimenomaan kuuma peruna, niin ei ole hyvä, jos meidän sylimme se heitetään ja sanotaan, että hoitakaa te asia. En oikein olisi kuvitellut, että tällä tavalla asioita ryhdytään hoitamaan. Ja sitten sitten tilintarkastustuomioistuin toiminnan laadusta. Kysyisin Italian asiantuntijalta tästä asiasta. hän näitä sopimusaspekteja käsitteli. Kun ulkoisesta eh, talousvalvonnasta puhutaan, niin eh, silloin ollaan varsinaisessa viidakossa. Ja tässä ajattelen taas Kreikkaa. Eh, ei tunnustettu ajoissa väärinkäytöksiä valtiovarainministeriössä. Ja jos nyt ulko ulkoinen valvonta otetaan tässä kuvan mukaan ja ulkoisuutta nimenomaan painotetaan, niin tällöin on pidettävä huoli myös siitä, että muutos on myönteinen. Jos siis asetamme paineita tilintarkastustuomioistuimen suuntaan ja puhumme riippumattomuuden puolesta, mutta sitten jos kaikki kuitenkin ovat sitoutuneet samoihin kansainvälisiin periaatteisiin, niin en tiedä, onko tästäkään lähestymistavasta suurta hyötyä. Kiitos. Niin, en tiedä, täällä on kuitenkin Jean-Jean pääjohtaja paikalla komissiosta. Te varmasti voitte halutessanne kommentoida äskeistä Kreslen puheenvuoroa ja vastata kysymyksiin. Niin, herra puheenjohtaja, tähän viimeiseen kohtaan, josta, jossa puhuttiin tästä siedettävästä virheriskitasosta – tämän varainhoitoasetuksen uudistuksen puitteissa on tätä asiaa pohdittu ja sitä vielä selvennetään. Artikla 21b koskettaa tätä asiaa. Sanoisin pari asiaa. Ensinnäkin tästä virheist, virheriskitasosta – Monestihan meillä on ohjelmia, jotka kestävät useita vuosia ja monissa tapauksissa virheet huomataan tiettynä vuonna ja sitten ne korjataan seuraavana vuonna. Ja tällä tavoin sitä koko ohjelmaa voidaan ikään kuin tarkistella aina, tarkastella aina vuosi kerrallaan ja virheitä pystytään helpommin sieltä tunnistamaan ja ne pystytään sijoittamaan tietylle vuodelle. Toiseksi sitten herra Hauserille vastaus viiden viime vuoden aikana jäsenvaltioissa virheiden määrä on laskenut huomattavasti prosentuaalisesti 60-30. Ja kolmanneksi vielä tähän virheriskitasoon, aivan kuten komissaari täällä sanoi, Kyseessä ei ole se, että siedetään tietty määrä virheitä, vaan kyseessä on enemmänkin se, että komissio omalla ehdotuksellaan pyrkii jatkamaan sitä, että se edelleen valvoo ja seuraa toimeenpanoa ja seuraa virheiden määrää. Tämä tarkoittaisi sitä, että tämän valvonnan marginaaliset kulut nousevat niin tärkeiksi, että ne voivat olla korkeampia kuin, kuin ne kulut, joita on jo tullut siitä, että pyritään vähentämään virhetasoa, eli valvonnan kulut ovat hirvittävän suuret. Meidän täytyy löytää tässä asiassa tasapaino niin, että kulut eivät koostu kaikki pelkästä valvonnasta ja, ja virheiden etsimisestä, vaan enemmänkin niiden ehkäisystä. Tässä se, mitä voin tässä kohtaa sanoa. Sitten rouva Greslelle sanoisin, että herra Hausarilla oli pieni virhe esityksessään rakennerahastoissa – Niistä tehdään tällainen vuosittainen raportti. Ensimmäinen helmikuuta annetaan edellistä vuotta koskeva vuotuinen selonteko. Ja se pitää esitellä viranomaisille. No sitten vielä tästä ehdotuksesta. Meidän ehdotuksessamme on, että haluaisimme nähdä tällaisen vuosittaisen varainhoitoselvityksen erityisesti siitä, kuinka varat on käytetty. Ja tämä vuosittainen varainhoitoselvitys allekirjoitettaisiin sitten toimivaltaisten viranomaisten puolesta. Se ei olisi niinkään poliittisen tason allekirjoitus, aivan kuten herra Hauser tässä sanoi, mutta tähän asiaan vielä puuttuminen, se vaatii hyvin syvällistä poliittista keskustelua. Tarkastuslausumat totta kai käydään myös läpi ja katsotaan, kuka ne milläkin poliittisella tasolla on allekirjoittanut. Kiitos. Per l'altra parte della domanda do la parola all'avvocato Di Martino, prego. Sitten <clears throat> herra Di Martini voi myöskin vastata, olkaa hyvä. Niin, ongelmana on juuri se, että tulisi tulkita artiklaa 317. Ja tässä on hankala lähteä kirjaimellisesta tulkinnasta liikkeelle, pikemminkin loogisesti olisi toimittava. Ja tässä sitten lähdetään liikkeelle hypoteesista, että komissiolla on vastuu talousarvion toteutumisessa vaikkakin yhteistyösuhteessa ollaan, vaikkakaan artikla osa ei selkeästi tätä asiaa ilmaista. Ja sitten kuinka tämä on yhteydessä muihin artikloihin 322, 325 ja muihin, joissa nimenomaan puhutaan komission toimista ja yhteistyöstä jäsenmaihin päin. Ja varsin yleisesti tässä viitataan myöskin hyvään hallintotapaan, mutta tämä määrittää sen, miten jäsenmaan tulee toimia mahdollisen välintulon yhteydessä. Mutta jos velvoitetta on loukattu tai sääntö ei ole noudatettu, niin tästä seuraa sanktioita – nimenomaan sen haitan suhteen, joka on aiheutunut. Mutta sopimuksessa itsessään ja ymmärtääkseni tämä on hieman hankalaa, on hankalaa määritellä, identifioida todellista menettelyä, joka olisi esitetty Euroopan unionille joka jollain tavalla poikkeaisi tai riippuisi jäsenmaan yhteistyöstä, koska tässä kuitenkin lähdetään liikkeelle jäsenmaiden suvereniteetista. Mutta jos jäsenmaa on toiminut sääntöjä vastaan, ei ole niitä noudattanut, niin kyllä katsoisin, että tarvittaisiin selkeää integratiivista määräystä, joka antaisi unionille mahdollisuuden ei pelkästään tilanteen eh, selvittämiseen, vaan myöskin, ettei annettaisi eh, varoja eh, valtion käyttöön, vaan olisi mahdollista äh, sellai, olisi olemassa mahdollisuus äh, tarvittavan välin tuloon. Eli siis tulisi seuraamuksia siitä, jos jäsenmaa ei ole hoitanut omia asioitaan kunnolla. Kiitokset. Ja sitten Rivelini, olkaa hyvä. No niin. En oikein ymmärrä keskustelua tästä marginaalista. Eli joko se on määritelty ja se hyväksytään, koska tietty virhemarginaalihan on hyväksyttävissä oltava. Tai sitten olisi tehtävä tutkimus siitä, miksi virhe on tapahtunut. En tiedä, mielestäni tällä tavalla tarkastellen asian käsittelyssä on tiettyä ristiriitaa. Eli joko lähdetään liikkeelle siitä, että tietty virhemarginaali on hyväksyttävissä oleva ja jatketaan sitten eteenpäin, tai jos näin ei ole, niin on lähdettävä selvittämään eh, virheen eh, syitä ja taustoja, ei siis puhua hyvästä tai sopivasta marginaalin tasosta. Kiitos ja sitten herra Hausen, olkaa hyvä. Äh, Haluaisin äh, muutamaan äh, asiaan puuttua. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin se, mitä äsken komissio totesi tästä N-1, N-2. Totta tietenkin, että asiakirjat ovat valmiina helmikuun puolen välin mennessä. N-1 ovat vain tämän, niiden näiden papereiden kontrolli, jotka on tehty N-2 pohjalta. Eli siinä on kuitenkin tällainen katkos sitten näiden tilintarkastustuomioistuimen tarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman ja näiden vuosu, vuosikertomusten välillä. Olen aivan samaa mieltä Rivellinin kanssa. Tämä siirrettävä riski on poliittinen päätös tietenkin, mitä hyväksytään, mitä, minkä siedän. E, e, se, e, voidaan todeta, että no, muista sattuu, se on ihan selvä, mutta, mutta ei se, täytyy sinne mennä asian ytimeen, täytyy tietää missä virhe on ja miksi tehty. Ja vasta äh, sitten voidaan äh, varmalta pohjalta puhua, minkälainen riski on siedettävä. Tätä äh, pelkästään noin lisumaa vaan todeta, että riski on siedettävä miljoona, kahden miljoonan. Sieltä varmaankin miljardissa alkaa jo puntti tutista. <clears throat> Mutta kun jos ajatellaan jäsenmaiden Äh, roolia äh, ja tätä ulkoista tilin tarkastuselintä ähm, käsittelee äh, niin kuin näin toimiko se kenties omaa jäsenmaatakin vastaan tavallaan, siis toisin sanottuna, onko tällainen ulkoinen tilintarkastuselin sitten valmis osoittamaan sormella oman jäsenmaansa erheitä tällaisia väärinkäytöksiä Tämä vain siinä tapauksessa, että siinä on, on automaattinen rangaistus seurauksena. Jos puhuu väärinkäytekijältä, että no minkälainen rangaistus kelpaisi tai haluatko ylipäätään mitään sanktiota, niin eihän se noin tietenkään toimi. Jos ei se pääse tästäkään sopimaan, niin sitten voidaan koko asia unohtaa, mitä, mitä tulee miten tuo nää, tilintarkastus tarkas, tilintarkastustuomioistuimeen tulee siellä alfa uroksen ylläämisen. Siellä pitää tietenkin olla selkeät standardit sen mukaan, kuka tarkastaa ja mitä, millä perusteella ja mitä kysymyksiä. Ei vieläkään olla niin pitkällä, että voitaisiin sanoa, että nyt että tässä, tässä jäsenmaassa, kun, kun tämä myönteinen valta, valtiollinen selit, valtion oma selvitys on virhetön, ei voi sanoa, että siellä sitten välttämättä olisi jotain virhettä tapahtunut kuitenkaan väärinkäytöksiä. Ja komissio täytyy tekee ja sen täytyykin tehdä näitä pistokokeita ja, ja siinä sitten mitä tulee äh, kansallisissa selvityksissä ja ulkoisen tilin tarkastajan lausunnot niin ikään siellä pitää olla sitten taustalla selkeä äh, rangaistusmenettely, joka, jonka pitää tuntua purra ja äh, kysymys on myöskin sitten näiden, äh, siitä, että välttämättä ei tämä sitten tilintarkastuselin välttämättä ole näitä omassa maassa tapahtuneita virheitä sitten halunnut sormella osoittamaan, mutta jos sitten kumminkin itse virhe äh, löytyy ja sitten jossain siedettävässä ajassa sitten korjataan se erhe, niin silloinhan rahaa taloudellista tappiota ei ole eikä tule ja se on aivan, aivan mahdollista että, että, että tällä tavalla voidaan niin kuin olla satuttamatta lainausmerkeissä omaa jäsenmaata. Ja sitten herra Bostock tilintarkastustuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Uh, Täällä puhuttiin nyt tästä monivuotisesta korjausmekanismista ja tämä tarkoittaisi, tarkoittaisi sitä, että virheet saadaan täysin pois. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Haluaisimme sanoa, että, että unohtakaa nyt tämä virheriski ja puututaan siihen sitten tulevaisuudessa, kuka tietää milloin. Tilintarkastustuomioistuin on todennut lukuisissa vuosikertomuksissaan, että odotamme edelleen luotettavaa ja yksityiskohtaista tietoa, numerotietoa tästä asiasta, odotamme edelleen, Viime vuoden vuosikertomuksessa otettiin esiin mielenkiintoisia rakennerahastoesimerkkejä korjauksista, joissa hankkeita, ikään kuin tukikelvottomia hankkeita, korvattiin yhtä tukikelvottomilla hankkeilla. Ja kolmanneksi voidaan sanoa, että komissio on tässä dominoiva osapuoli, erityisesti mitä tulee liikaa maksettujen tukien perimiseen takaisin edunsaajilta, sillä tietyssä mielessähän tässä peritään takaisin kansallisten veronmaksajien varoja. Näiden korjausten tekeminen veronmaksajien rahoilla ei kuitenkaan ole mikään virheiden korjaamisen mekanismi, ehkä se on virheiden sosiaalistamisen mekanismi, mutta älyllisessä mielessä se ei ole kestävä toimenpide virheisiin puuttumiseen. Ja tilintarkastustuomioistuin toivoo, haluaa tuoda tämän asian parlamentin tietoon. Kiitos. Grazie. Se non ci sono... Kiitokset. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, voidaan siirtyä eteenpäin. Seuraavana tosiaankin vuorossa Bostokin tilintarkastustuomioistuimen jäsenen puheenvuoro aiheena kokemukset nykyisestä varainhoitoasetuksesta ja uudistustarve. Olkaa hyvä. No, kiitoksia no, puheenjohtaja. Haluan asianmoisen vastuvalikunta kiittää tästä kutsusta tulla saada osallistua tähän tilaisuuteen. On ollut mielenkiintoista saada kuulla erilaisia turhautumia ja myöskin mielihyvää, mitä tämän varanhoitoasetuksen uudistaminen on heille tuottanut. Tämä sääntöjen uudistaminen ei ole ilmaista ollenkaan. Ja harvoin se tulee sitten sääntöjen ehdottajille mieleen. Tietysti tilintarkastajat ovat tästä eri, erittäin perillä ja me olemme pyrkineet selvittämään e, e, edunsaajien kustannuksia eri, eri yhteyksissä koska me olemme toisaalta myöskin sitten peräänkuuluttaneet sääntöjen yksinkertaistamista laus, lausunnoksen yksi tänä tältä vuodelta koskien Euroopan unionin riskejä ja haasteita erityisesti. Nyt kun olen sanonut vähän piikitellyt komissiota, haluan sen paikata sitten kiittämällä sitä Esimerkiksi näitä konsultaatioasiakirjoissa on paljon hyviä kysymyksiä, paljon hyviä ehdotuksiakin erityisesti yksinkertaistamismahdollisuuksista könttäsummien osalta esimerkiksi, taikka sitten suoritussidonnaiset maksatukset, mutta muistattakoon, että varainhoitoasetuksen uudistaminen vain on yksi, yksi tie keventää tätä edunsaajien taakkaa ja tarkan täsmentää unionin kulutuksen valvontaa. Me instrumentit pitää tehdä mitattaviksi, eli yksinkertaistaminenkin pitää olla mitattavissa. Lewandowski muistutti, että EUn varain, varainkäytön avainsäännöt eivät niinkään löydy sieltä varainhoitoasetuksen johdannosta eikä yleistä, yleisistä määräyksistä, vaan alakohtaisista määräyksistä. Sitten kun törmättiin näihin maakohtaisiin erityisongelmiin, jotka minullakin ovat jonkin verran tuttuja, Äh, täytyy äh, ottaa huomioon nimenomaan äh, kussakin jäsenmaassa erikseen, mutta ei, ei tässä nyt kannata sun, ruveta synkistelemään yksinkertaistamisen alla. Kyllä tässä on jo tapahtunut paljon myönteistä esimerkiksi maatalouden sektorilla nykyjärjestelmä, maksatusjärjestelmät, yhden kertakorvaukset ovat huomattavasti yksinkertaisempia kuin äh, eläin- tai satokohtaiset äh, korvaukset. Äh, joskus edun, edunsaajien roolia koskevissa määräyksissä on monta kertaa huomattavasti yksinkertaistamisen varaa, kuten aiemminkin tilintarkastajat ovat raportoineet ovat todenneet, että tämä aina saattaa kostua, koitua kuitenkin sitten eden edunsaajien kusta, kannettavaksi. Palataksemme tämän päivän aiheeseen, varainhoitoasetuksen uudistamiseen tuomioistuimen on ehdottanut, että hallinto ohjelmien tulisi jatkoissa, jatkossa painottua päämäärien saavuttamiseen Äh, olisi syytä äh, kyetä äh, valvomaan kaikkia kustannuksia koko projektin mittaan sekä sen maille että edunsaille koituvat kustannukset. <clears throat> Näissä, näissä, näistä ehdotuksista on hyviä viitteitä komission ehdotuksessa, jota olen innostuneesti opiskellut. Viime vuosikymmenenä asetusta on vain niukasti, marginaalisti uudistettu. Puhujat ovat jo miettineet muistuttaneet, että tässä on nimenomaan tätä vastuunjakoa täsmennetty. Tuomioistuin odottaa innostuneeksi tulevia neuvotteluja tarkkailijan roolista. On erityisen mielenkiintoista nähdä, mihin tulokseen tullaan tässä siedettävän virheriskin osalta. Voisiko kenties olla nollatoleranssi teidän sanoin puheenjohtaja vai jokin muu? Tuomioistuin myös, osallistuu myöskin näihin neuvotteluihin ja täydestä sydämestään pyrkiessään luomaan yksinkertaisempia sääntöjä E- jossa nimenomaan tähän suoritukseen ja täytäntöönpanoon Euroopan kansalaisten nimissä tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota. <clears throat> Grazie Kiitokset herra Bostock tilintarkastustuomioistuimesta. Ja sitten Kresle budjettivaliokunnasta ja sitten Rivellini kunnasta saavat puheenvuoron. rillo valitettavasti ei päässyt paikalle, sillä hänen tarkoituksensa oli puhua nimenomaan juridiselta kannalta tarkastellen jäsenvaltioiden kansallisista lausumista. Ja ehkäpä, kun tässä nyt vähän aikaa on jäljellä, eh, kaksi seuraavaa puhujaa voisivat vielä tämänkin seikan esiin nostaa. Se voisi olla hyvä. Ja Kresle saa nyt ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Entschuldigung, hier gibt's ein technisches Problem mit... Tässä on pieni tekninen hankaluus mikrofonin kanssa, pahoittelen nyt sitä. No niin, niin puheenjohtaja, nyt esititte pyynnön korvata yksi puhuja täällä. Melkoinen pyyntö. No, ensin haluaisin kuitenkin kiittää komissiota. Uudistusehdotus on ihan huomattava uudistus. Tervetuloa klubiin mukaan. Olisi ollut hienoa, jos vuonna 2006 olisi tämä uudistus saatu aikaan. Tuolloin oli varsin hankala saada mitään helpotuksia läpi. Ja jos nyt hieman kerron taustoista, niin tässä toi tärkeät seikat esille edelliseen uudistukseen liittyen, mutta siis vuoden 2006 reformi oli reformi, jonka komissio itseään varten teki ja tehdyt helpotukset helpottivat komissiota itseään ja edunsaajien toiveita ei voitu huomioida. Tuolloin jo esitimme helpotuksia näillekin ja että komissio toimisi käyttäjä asiakasystävällisesti, mutta nämä saivat varsin viileän vastaanoton. Nyt osa näistä on esillä jälleen Vaikkakin tämä asiakasystävällisyys on asia, johon liittyen tulemme vielä eh, esittämään jotain uutta ja jotain vanhaakin, mutta joka tapauksessa on hienoa, että nyt on todellinen mahdollisuus käsillä saada varainhoitoasetus eh, uuteen uskoon. Mutta jos sitten erityisrahastojen osalta komissio esittää uusia määräyksiä, jotka eh, vesittävät näitä asetuksen mukanaan tuomia helpotuksia, niin silloin tilanne tietenkään ei ole hyvä. No niin, ja ennen kuin ryhdyn tässä sampana kilistelemään, niin pelkään, että näin saattaa tälläkin kertaa käydä. On ikävää huomata, että me emme kokemuksesta oikein meinaa millään mitään oppia, ja niinpä esittäisin toiveen komissiolle mukaansa. Eli jos tässä ei onnistuta tällä kertaa, niin pelkäänpä, että hyvä yhteistyö ei tule olemaan kanssamme niin helppoa ja hyvää kuin se voisi olla budjettivaliokunnan valvontavaliokunnan toiveet tulisi huomioida en tiedä, olisiko tämä osa ratkaisumalle, mutta joka tapauksessa me olemme osa ratkaisumalle, Me emme vaadi kiristämistä, tiukentamista, vaan esimerkiksi tutkimuksen saralla olemme vaatineet lisähelpotuksia. Ja ne olisivatkin tervetulleita. Eli nämä laajat tekstikokonaisuudet tulisi käydä läpi ja tarkistaa. Ensinnäkin täytäntöönpanomääräykset on nyt esitetty. En tiedä, Tämä saattaa toisaaltaan hankaloittaa asioita, koska tämä on varsin laaja, 480 sivua täytäntöönpanomääräyksiä ja sitten kolmenlaista menettelyä. Ja menettelytavoista haluaisin vielä muutaman sanan sanoakin tässä yhteydessä. Lissabonin sopimus ja sen mukana antaneet muutokset otetaan täällä ihan lopussa mukaan, eli kerätään yhteen kaikki Eh, ja katsotaan eh, sitten, mitä, missä ei onnistuttu kahden aikaisemman osalta. Eli nyt ensimmäisenä käsittelyn otettiin ulkosuhdehallinto, toisena tulee sitten tämä rikasta asia ja kolmas menettely on se, mikä komission olisi ensimmäisenä ottaa käsittelyyn Lissabon asia, koska sen myötä oikeusvarmuusasia hoituu. Eli tämä kolmas menettely vain vahvistaa sen, mitä oikeastaan jo nyt käsitellään, eli se olisi voinut odotella pisimpään. Eli tämä ensimmäinen menettely olisi ollut syytä ottaa vasta kolmantena esille. Evelini, minä olemme valmiit eh, laatimaan luettelon siitä, eh, mitkä artiklat näissä kolmessa menettelyssä olisi otettava käsittelyyn. Eikä tämä ole ihan yksinkertaista, koska komissio ei tätä hommaa hoitanut. Mm. Kolmessa menettelyssä Kolme artikla, eli artikla 1, 23 ja 49 ovat kaikessa kolmessa eh, kyseessä, mutta ainakin jollain tavoin. Eli tulemme selvittämään sitä, eh, miten täytäntöönpanomääräystenkin yhteydessä näitä tulee huomioida. Pelkään nimittäin, ettei tämä asioiden ja menettelytapojen käsittely enää ole kovinkaan loogista. Ja tulemme ehkä tämän totaalisen kaauksen huomaamaan vasta ihan loppuvaiheessa, jos emme nyt jo asioita halua kunnolla hoitaa. Ja Rikastin yhteydessä tässä on joitain vanhojakin tuttuja, esimerkiksi henkilöstökustannukset. Ja on oikein hyvä, että komissio on tässä nyt lähtenyt liikkeelle ja parhaat käytänteet metodi jäsenmaiden osalta. Tämä on asia, joka on hyvä vaikkakin jäsenmaan laaja kirjo kyllä johtaa siihen, että meidän tulee ehkä hieman tässäkin eh, painottaa todellisia eh, eh, käytänteitä ja sitten miettiä, mikä johtuu tiedon puutteesta. Tältäkin pohjalta joudutaan vielä paljon keskusteluja käymään. Britannian kollegan puheenvuoro toi hyvin esiin sen, kuinka monimutkainen ja monimuotoinen tämä järjestelmä on. Ja paljon eh, keskustelu tuntuu keskittyvän talousarviovaliokunnassa tärkeän kysymyksen siitä, mitä tapahtuu, näistä, tapahtuu näille kansallisille tarkastuslausumille ja asiat, jotka ovat olleet aina meille tärkeitä, eli avoimuuteen liittyvät kysymykset. Sehän oli varsinainen virstanpylväs edellisessä reformissa, ja niinpä nyt sitten voi vain kysyä, miksi komissio näin vähän aiheen tiimoilta on itse tehnyt minusta. Se on todella outoa, varsinkin kun on ensimmäisellä kaudella tämän piti olla ihan pääpainopistealue. Rikastin osalta sitten tässä nyt on tehty vain pieni eh, kielellinen muutos, on muutettu käsitettä, että käytetään edunsaajasta, sanotaan beneficiary, ja tämä muutos ei välttämättä ole riittävä. Ja jos nyt halutaan eh, varsinaista hyötyä saada sitä, kenelle voidaan varoja maksaa, niin kyllä tämä eh, julkistamismenettely ja asia tulisi hieman selkeämmin esittää. Ja tältä pohjalta parlamentti tuleekin tarkistuksia esittämään. Ja sitten hyväksyttävä ehm, eh, riskimarginaali. No, se on asia, jota vielä käsittelemme. Tässä hyviä kysymyksiä aiheen tiimoilta esitettiin. No, ei varmasti voida asettaa rajaa esimerkiksi sillä tavalla, että miljardi ok ja sen jälkeen sitten vasta toimitaan. No, kuitenkin varovainen on oltava näissä kysymyksissä. Ja sisäisesti myös valiokuntatasolla vielä joitain kysymyksiä on selviteltävä sen suhteen, mitä halutaan saavuttaa ja millä tavalla asiat hoitaa. haluaisin kyllä kiittää komissaari Semetaa kaikesta sitä, mitä hän on aikonut nyt käsittelyn ottaa. Ja todellakin, että tässä puhutaan yhteispäätösmenettelystä. Reformi tuo mukanaan paljon uutta, mitä tulee talousarviomenettelyihin, mutta nyt ensimmäistä kertaa varanhoitoasetus on yhteispäätösmenettelyn alainen. Edellisen uudistuksen yhteydessä meni eh, puoli vuotta, kun mietimme sitä, miten voisimme pyrkiä vaikuttamaan. Tämä eh, ainakin nyt on jo historiaa. Ja nyt voidaan keskittyä pelkästään sisältöpuoleen, ja se on hyvä, ja näin toimimmekin ilman muuta. Tämä varmasti on meille mahdollisuus, ja tämä mahdollisuus tulisi hyödyntää sen saavuttamiseksi, että varojen käyttö helpottuu, mutta toisaalta kun ajatellaan neun laajuutta ja monimuotoisuutta, niin tässä yhteydessä myös järjestäytynyt rikollisuus on varsin kekseliäs, kun se miettii keinoja, miten hyödyntää EU-rahoitusta. Eli tämä seikka on myöskin muistettava. Ja toivottavasti kuitenkin asia saadaan valmiiksi mahdollisimman pian ja sitten vuonna 2011 saataisiin tämä menettely, ainakin ensimmäinen käsittely, vuoden loppuun mennessä hoidettua. Ja ensi vuoden kesän mennessä sitten toivottavasti ollaan neuvottelussa neuvoston kanssa niin pitkällä, että vielä vuoden 2011 puolella tiedetään, missä mennään varanhoitoasetuksen kanssa. Haluaisin myöskin kiittää sihteeristöjä talossa ilman heidän tukeaan. Tämä ei olisi ollut mahdollista. Kiitoksia myöskin Majuskalle ja Puksille hyvästä yhteistyöstä. Toivottavasti tältä pohjalta voidaan jatkaa. Tämä on varsin monimutkainen ja hankala hanke. Ja toivoisin, että kaikki, jotka tähän osallistuvat, myös kansalaisjärjestöt, antavat meille oman panoksensa, koska nyt on olemassa mahdollisuus todelliselle uudistukselle. Ja toivottavasti pidämme yhteyttä toisimme jatkossakin. Haluaisin kiittää myöskin komissiota ja niin kuin viime kerrallakin nytkin seuraa asiasta suuri keskustelu ja äänestys ja toivottavasti avoimesti asioiden käsittely jatkuu ja toivottavasti nopeasti asioissa myöskin edetään. Ja nämä kansalliset tarkastuslausumat ovat tämä ongelman ydin. Ja tässä tarkistuksessa nimenomaan asia lykättäisiin vuoteen 2015. Eli ensimmäinen vuosi olisi vuosi 2014 ja 2015 sitten tulisi nämä esittää. Ja tarkistukset tehtäisiin vasta vuonna 2016, niin kuin varapuheenjohtaja totesi. Mielestäni tällainen aikatauluehdotus ei saisi mennä läpi. Ja kollegoille sanoisin, että tämä asia, joka nyt on pitkään ollut esillä ja on esillä vieläkin, niin toivon, että kaikki olette kuitenkin innokkaina mukana ja olette kärsivällisiä koska tilanne on muuten hankala esittelijöiden kannalta, kun meidän tulee herätellä kiinnostusta asiaan kerta kerran jälkeen aina uudelleen. No tässä kaikki. Kiitokset kaikille. Grazie. Grazie, onorevole. Kiitokset Kresle ja sitten eh, toinen esittelijä, herra Rivellini, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Voisin kiittää osallistujia eh, puheenvuoroista, jotka olivat eh, mielenkiintoisia ja osoittivat, että akateeminen maailma e, ja muut tahot voivat todellakin vaikuttaa lainsäädännön kehittämiseen. Ja kunnianhimoinenhan tämä hanke on. Kun varainhoitoasetusta uudistetaan, e, pitää mielessä vuoden 2020, niin selvää on, että tässä asiaa työstetään kahdessakin valiokunnassa parlamentissa. Ja tässä esiin tuli monenlaisia kysymyksiä ja varsin mielenkiintoisia olivat puheenvuorot kun puhuttiin nimenomaan sen valiokunnan tehtävistä, jonka puheenjohtajana itse toimin. Doertin, Doertin puheenvuoro oli varsin mielenkiintoinen. Hän puhui viimeisimmän reformin haitta- ja hyötypuolista ja totesi, että maksumenettelyt ovat Ähm, tehostuneet ja myöskin muutoin varojen hoito tehostunut. Toisaalta totesi myöskin, miten hallinnollinen äh, taakka sitten näissä tarjouskilpailuissa äh, voitaisiin paremmin hoitaa. Ja tässä yhteydessä kuitenkin on todettava, että harmaita alueita on vielä varsin paljon, esimerkiksi miten päästä tuen piiriin ja varsin usein nimenomaan eh, tämä eh, ongelmallinen hankala hakumenettely on haittapuoli. Ja sitten uudessa asetuksessa olisi huomioittava se, että menettelyä tulisi yksinkertaistaa, jotta yritykset, asiakkaat, kansalaiset helpommin voisivat päästä tuen piiriin. Ei voida jokaista yksittäistä euroa valvoa, mutta sitten Toisaalta mahdollistaa se, että miljoonille kansalaisille ei ole tullut selväksi se, millaisia mahdollisuuksia EU heille voisi tarjota. Eli on todellakin sääli, jos byrokratia tämän estää. Tämä on vaje demokratiassa ilman muuta ja estää tasapuolisen kehityksen, mahdollisimman laajan tasapuolisen kehityksen, mitä tulee yhteisten varojen käyttöön. Ja tämä sitten estää sen, että hyviäkin ajatuksia ja suunnitelmia ei voida läpiviedä. Myöskin herra Di Martinon puheenvuoro oli varsin mielenkiintoinen. Ei ole helppo tarkastella kysymystä siitä, mitkä ovat jäsenmaan velvoitteet talousalueen osalta, ja hän viittasi erityisesti artiklaan 317. Se ei pelkästään aseta yhteistyövelvoitteita jäsenmaiden ja komission välille, vaan äh, pelkän valvonnan lisäksi esittää myöskin sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteeksi, johon on päästävä eri teitä myöskin hyödyntäen yhteisön resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Ja on toimittava ilman muuta petoksellista toimintaa vastaan varsin moni, mutkan asia ja mutkan oli myöskin em, tohtori Picirillon aihe, mutta valitettavasti hän ei päässyt tänne siitä kertomaan. Ja se koski nimenomaan näitä kansallisia lausumia. Kansalliset lausumat ja niiden hallinnointi on asia, joka eh, vaatii jäsenmailta vuotuista synteesiä tilanteesta Valitettavasti kuitenkaan ne eivät ole tuoneet sellaista lisäarvoa, joka toivottava olisi ollut. Parlamentti ja varsinkin sen talousarviota valvoa valiokunta ovat pitkään olleet sitä mieltä, että olisi e, tehtävä tutkimus näistä vuotuista synteisistä ja kansallisista lausumista. Ja mm, tutkimus, joka tehtiin, tai tilanne eh, vuonna 2009 osoitti, että tällaista tutkimusta todellakin tarvittaisiin. Ja äh, sitten lopuksi haluaisin vielä kiittää lämpimästi äh, herra Hauser ja Saksan tilintarkastustuomioistuimen varapuheenjohtaja varsin selkeästä esityksestä. Hyvin yksityiskohtaisesti hän toi esiin tässä eh, tärkeät seikat eh, liittovaltion käsittelyssä ja nimenomaan varanhoitoasetuksen 53b-artiklan merkityksen. Ja henkilökohtaisesti varsin mielenkiintoiselta tuntui ehdotus esittää noudattaa DASia, joka olisi aina erilainen jäsenmaasta riippuen ja myöskin sektorikohtaisesti määritelty erityishuomioon saisi maatalouspolitiikka. Ja sitten haluaisin kiittää. Haluaisin myöskin kiittää kumpaakin puheenjohtajaa ja erityisen lämpimät kiitokset kaikille asiantuntijoille ja kiitokset myöskin herra Bostokille. Näin lyhyessä puheenvuorossa vuorossa hän hyvin toi esiin ne tärkeät seikat, jotka liittyvät varanhoitoasetuksen uudistuksen tärkeyteen. Eli sitä on yksinkertaistettava, mutta kiinnitettävä tuloksiin erityistä huomiota. Ja poliittiset kommentit vielä tähän loppuun. Poliittiset siksi, että olen poliitikko itse ja sitähän on koko Euroopan parlamentti demokraattisesti poliittiselta pohjalta meidät on tänne valittu. Ja se tarkoittaa sitä, että selvää on, että byrokraattisia määräyksiä on yksinkertaistettava ja toimittava siten, että väärinkäytösten määrä vähenee ja kaiken kaikkiaan petoksellista toimintaa vastaan on toimittava, mutta tämä ei kuitenkaan ole meidän toimintamme pääpainopistealueita. Tämä kuuluu valvontaelimille ja eh, eh, tilintarkastustuomioistuimelle, mutta meidän tehtävämme on vielä hankalampi ja tärkeämpi. Eli kuinka voida eh, saada varat käyttöön mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman nopeasti aikatauluja kunnioittain koska kun tällaisessa markkinatilanteen kriisissä ollaan, niin nimenomaan nopeusaika on avainsana. Ja on todellakin valiteltavaa, että näin kriisiaikoinakin varoja jää käyttämättä varojen oikeanlainen hyödyntäminen eh, on meidän olennaisin tehtävämme. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että varoja hyödynnetään kunnolla. Se on todellakin meidän toimintamme ytimessä. On analysoitava, miten ja mihin laittaa varat parhaaseen mahdollisen ja sopivimpaan käyttöön. jos varoja käytetään sellaisiin tarkoituksiin, eh, josta niistä ei parasta mahdollista hyötyä saa, niin tällöin eh, aiheutetaan haittaa teknologian kehitykselle, työllistymisen parantamiselle ja niin edelleen. Ja tämä on melkein yhtä suuri rikos kuin tehdä eh, petoksia, taloudellisia petoksia. Ja jos verrataan miten suuren haitan aiheuttavat, ää, äh, aihe, aiheutuu, miten suuri haitta aiheutuu siitä, jos varoja käytetään ää, äh, turhiin tai huonosti määriteltyihin tarkoitusperiin, niin tästä tuntuu todellakin suurta, suurta tappiota. Eli meidän on käytävä taistelua, mutta taistelua eh, kaikkein suurimmilla sektoreilla. Ja toivottavasti tämä kassanlipas, joka nyt tämän kokouksen julistuksessa on, eh, voisi olla lasia ja sellainen, että tarvittaessa se myöskin on mahdollista aukaista. Grazie all'onorevole Kiitokset ja nyt sitten puheenvuoro Rouva Totille, olkaa hyvä. Thank you very much for giving me Kiitos, että saan vielä mahdollisuuden lyhyen kommenttiin. Minusta tämä on hyvin tärkeä asia esi- erityisesti kansalaisjärjestöjen kehityksen kannalta. Haluaisin huomauttaa että haluaisin kutsua valiokuntien jäsenet mukaan rakenteellisen vuoropuhelun prosessiin, joka on nyt meneillään. Myös tuo aluekehitysvaliokunta on tässä hyvin aktiivisesti mukana – Tällä tavoin voimme parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden valiokuntien ja muiden sidosryhmien välillä myös paikallisviranomaisten suuntaan. Siellä mietitään yhteistyön tulevaisuutta, erityisesti komission ja muiden sidosryhmien välisen yhteistyön tulevaisuutta. Haluaisin, että jos tämä nykyinen varainhoitoasetuksen uudistus tulee olemaan perustana myös seuraaville talousnäkymille, niin silloin tulisi olla olemassa linkki prosessista toiseen niin, että politiikkaan yhdistetään riittävät täytäntöönpanomekanismit. Kiitos. Grazie. Adesso la parola. Kiitokset. Ja nyt sitten Auk, äh, kollega Auksa loppu. Puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä luulin, että, että, että te ensin, mutta äh, kyllä näinkin päin mä toimii ihan äh, rivaka, rivakasti. Me haluamme pitkittää tätä. Meillä on hyvin mielenkiintoinen, op, op, opettavainen äh, rupeama ja täytyy, täytyy myöntää, meillä on tiettyjä eri ra, ra, ra, ra, ra, kommentteja edunsaajilta. Meillä on pohdittu koko alan oikeudellista pohdintaa ja, sama, ja aina välillä näin Euroopan toimijoiden toimielinten välillä saattaa olla pientä kitkaa. Toki olemme, olem, tietysti kuunnelleet mielenkiinnolla komissiolle osoitettua kehu, tätä kehuja tuolta tilintarkastustuomioistuimelta oikeasta kysymysasettelusta, mutta selkeää on, että tietysti me olemme kaikki yksi, yhtä mieltä siitä, että ja täytyy sen eteen myöskin toimia, että me, että me saamme sitten tarvitsemamme hyvät, hyvät säännöt ja kunnon toimeenpanon ja samoin myöskin sitten selkeästi ja täytäntöönpanoa ja tarkastusta ja että selkeästi sitten myöskin sanktiot väärin sääntöjen rikkoja, rikkojen varalta. Minä toivotan tässä hyvää lounastauko. Tässä on seuraavaksi vuorossa sitten kansalliset parlamentit vuorossa. Kiirettä pitää hyvää ruokahalua, hyvää lounastaukoa. Grazie. Grazie alla collega. Kiitokset. Omalta osaltani olisin vielä sanonut pari seikkaa, jotka tärkeiksi katson. Ensinnäkin kun ajatellaan, että tässä on vuoden verran suunnilleen töitä tehty, niin on tärkeää, että eri toimielimet tekevät yhteistyötä keskenään Tämä on tärkeä seikka. Ilman yhteistyötä varmasti ei pystytä asioita kunnolla hoitamaan eikä hyödyntämään julkisia varoja, puhumattakaan siitä, että esitettäisiin kunnolla sanktioita, jos rikkeitä on tapahtunut. Ja näin me talousarvion valvonta valiokuntana teemme yhteistyötä komission kanssa, mutta myöskin neuvoston kanssa ja varsin hedelmäistä yhteistyötä on tehty myös tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ja sitten asia, joka liittyy myös ennaltaehkäisyyn, eli kuinka vahvistaa järjestöjen roolia ja merkitystä sitä, että tahot voivat toimia aina mahdollisimman itsenäisesti ja onkin tärkeää nimenomaan tältä pohjalta pyrkiä näitä taloudellisia määräyksiä muuttamaan ja tilintarkastustuomioistuimen roolia. Ja Olaf ymmärtääkseni ja uusi johtajanimitys siellä voisi olla uusi impulssi tähän suuntaan petosten vastaisessa taistelussa ja Lissabonin sopimus asettaa muitakin uusia haasteita meille. on esitetty yhteistä eurooppalaista syyttäjäviranomaista, virastoa ja sen rooli ilmeisesti ja olisi ilman muuta myöskin aivan erittäin tärkeää. Ja on tärkeää tulla tietoiseksi tietyistä tärkeistä seikoista, sillä joitain aspekteja ei ehkä ole huomioitu riittävän hyvin. Esimerkiksi kuinka voidaan näitä julkisia varoja hallinnoida ja tässä on ehkä syntymässä varsin vakavia korruption muotoja Euroopassa. Ja niin kuin totesin ja niin kuin Kreslekin totesi, tässä on erittäin paha se, että myös järjestäytynyt rikollisuus on laittamassa sormiaan peliin. Jos pystymme näihin asioihin tehokkaasti vaikuttamaan, niin uskon, että pystymme pitämään huolen siitä, että ne rikollisuuden vakavimpia muotoja ei ilmene. Ja että voidaan rahat käyttää talouden kehitykseen ja tämän myötä voidaan pienentää työttömien määrää niin paljon kuin mahdollista. Ja on erittäin tärkeää, että EU-toimielimet voivat eh, puuttua tehokkaasti asioiden kulkuun, jos jäsenmaat eh, eivät enää kunnioita ja noudata määräyksiä, jotka on tehty. Omalta osaltani haluaisin myöskin kiittää kaikkia kollegaani kollegoita ja myöskin komissiota, tilintarkastustuomioistuinta ja kaikille teille toivoin oikein hyvää päivän jatkoa ja sitten kokoonnumme 22. päivä kesäkuuta.